So, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, it's, uh... Hyvät äh, kollegat, nyt kello on jo kolme, niin aloitammekin tästä oikopäätä kansainvälisen kaupan kokouksemme. Tervetuloa. Ensiksi puhumme esityslistasta. Hyväksyttekö sen? Ehdotan, että kohta kaksi siirrettäisiin seuraavaan kokoukseen. Samoin 19, joka koskee Etelä-Afrikan valtuuskuntaa, mikäli kukaan ei tätä vastusta. Niin toimimme näin. Hyvä. Ja sitten kolmanteen kohtaan. Tätä kokousta voi kuunnella verkon kautta, joten Tervetuloa kaikille, jotka meitä kuuntelevat. Ljubianasta Edinburgiin ja Tallinnaan ja Tessalonikiikaan. Tämä on tärkeää avoimuuden kannalta. Tulkkaus on täällä tarjolla myös. Toivon teidän puhuvan selkeästi ja hitaasti, jotta puheen voidaan tulkata. Seuraavaksi neljäs ja viides kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu kauppasopimuksesta, joka tehdään unionin ja Singaporen tasavallan välillä. Ja päätä puheenvuoron saa David Martin, kuuluisa esittelijämme. Thank you very much, Chairman. Uh, firstly, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan haluas, aluksi haluaisin mennä suoraan asiaan ja todeta, että uh, suositusluonnoksessani suosittelen, että me hyväksymme tämän sopimuksen. Tähän on useita syitä, taloudellisia ja geostrategisia, mutta myöskin arvoihimme liittyviä syitä. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin todeta, en tiedä tietävätkö kollegat kaikki tämän asian, mutta kyseessä on vanha sopimus. Tämä sopimus oli jo vuonna 2012 käsittelyssä ja 2013 astui voimaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Singapore on joutunut lopullista päätöstämme kauan aikaa vi- odottelemaan. Singapore on kaupunkivaltio, mutta Kaakkois-Aasiassa Singaporen kanssa tehtävä lisäkauppa tarkoittaa sitä, että meillä on lisäkauppaa koko alueen kanssa. Yli 10 000 eurooppalaisella yrityksellä on alueellinen päämaja Singaporessa monilla pääsellinen toimipaikka. Tämä sopimus poistaa ensimmäistä päivästä lähtien ähm, tariffit niiltä, niistä asioista, joissa niitä vielä sovelletaan Euroopan unionin kanssa, mutta tämä ei ole kaikkein tärkein seikka. Meillä on muitakin esteitä, joita puretaan esimerkiksi äm, auton osien ä, äh, kohdalta tekniset ä, ähm, standardit, hyväksynnät. Ja meillä on mahdollisuus esimerkiksi kaup- palvelukaupan alalla positiivista mallia käyttää. Euroopan unioni on myöskin antanut äh, julkisten hankintojen markkinoille pääsyn Singaporelle. Tämä ei ole mikään pieni asia, tämä vastaan 20 miljardia vuosittain. Tämä myöskin koskee 100 90 maantieteellistä merkintäämme, kun ne on rekisteröity. Singapore on viideksi suurin vientimarkkina Euroopan unionin elintarvike- ja juomasektorille. Mutta ellemme tätä taloudellista asiaa tarkastele tämän enempää. Täytyy todeta, että sopimus on tärkeä myöskin Euroopan unionin arvojen kannalta. Luonnollisesti emme omia standardejamme lähde alentamaan. Singaporen markkinoinnin täytyy vastata eurooppalaisia standardeja. Meillä on suoja toimia säätelyn ja varovaisuusperiaatteen osalta. Meillä on mukana ympäristönsuojelua, kalastus- ja metsänhoitotoimia ja meillä on ähm, esimerkiksi myös Pariisin sopimus mukana. Meidän täytyy erityisesti myöskin kiinnittää Singaporen kalatalouteen ja vesiviljelyyn huomiota. Vapakauppasopimuksessa on ilon yleissopimuksista standardi muotoilut. Singapore ei ole vuoropuhelua syrjimättömyyden ja kokoontumisen vapauden osalta ratifioinut eikä myöskään pakkotyön osalta. Hyvä puheenjohtaja, me olemme olleet läheisesti yhteyksissä Singaporen kollegoihin ja teemme yhä ponnistuksia, jotta loput ilon yleissopimukset maa ratifioisi mahdollisimman nopeasti. Me olemme saaneet mielestämme hyödyllisiä selvennyksiä Singaporen hallitukselta työpolitiikkaan liittyen, mutta luonnollisesti toivomme, että Singapore voisi siirtyä näiden yleissopimusten ratifiointiin. Kuten tiedätte, minun oma ryhmäni on vedonnut sen puolesta, että meillä on siis sanktiopohjainen äm, mekanismi. ISD-kappaleessa. Voin pyytää, että yleistä uudelleen tarkastelulauseketta komissio käyttäisi, jotta tämä sanktiopohjainen mekanismi olisi selkeämpi tulevaisuudessa. Haluaisin myöskin muistuttaa, että vapaakauppasopimuksen kanssa tehty PCA sisältää tavanmukaiset lausekkeet myöskin koskien ihmisoikeuksien loukkauksia. Lopultakin taloudelliset arvot ovat hyvin tärkeitä, mutta geostrategiset ovat yhtä tärkeitä kuin niitä nämä. Ja tämä on ensimmäinen vapaakauppasopimus, jonka Euroopan unioni tekee ASEAN maan kanssa. Meillä on käynnissä Indonesian kanssa neuvotteluja ja äh, myöskin Taimaa. Neuvottelut ovat käynnissä ja toivottavasti Vietnam liittyy näihin pian. Meillä on myöskin alueellinen vapaakauppasopimus työn alla. Tämä on TTP-11 blokkiin kuuluva osio. On hyvin tärkeää, että me emme nyt jää jälkeen, kun meidän kumppanimme siirtyvät eteenpäin ja pyrkivät kauppavirtoja kasvattamaan. Me emme voi enää Yhdysvaltoihin näinä aikoina luottaa kauppakumppanina ja siksi Kaakkois-Aasian suhteiden vahvistaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Voisin yhteenvetona todeta, että haluaisin meidän tukevan tätä vapaakauppasopimusta. Ja mielelläni kuulisin äh, kollegoiden mielipiteet. Haluatteko, että siirryn nyt äh, investointisuojasopimukseen vai käsittelemmekö sen erillään? Erillään hienoa. Niin, kiitoksia. Kiitokset ja sitten Varjo esittelivät Kelin puolesta. Winkler, olkaa hyvä. Uh, Puheenjohtaja, kiitos kovasti, koska nyt korvaan kollegan täällä. En kuitenkaan sanota mitään ohjeita Vierestä tuli kommentti, voit lukea minun. No, no, kiitän kovasti, kiitos kovasti. No niin, minun pitäisi nyt tässä muuttaa kantojani täysin päinvastaiseksi, mutta jotain, voin todeta kuitenkin tiedä, että vallan hyvin, että Euroopan kansanpuolue tukee näitä kauppasopimuksia, jotka hyödyttävät Euroopan unionia. Uskoakseni on ollut todellakin korkea aika käsitellä tätä Singaporen vapaakauppasopimusta. Ja totta kai, kuten esittelijä totesi, syy siihen, miksi tämä vei näin pitkään ja näin monta vuotta kesti siihen ennen kuin päätettiin tässä menettelyssä tähän pisteeseen, on nyt korkea aika todellakin saattaa menettely päätökseen ja kansanpuolue tulee tukemaan äänestyksessä tätä asiaa ja tietysti myös täysistunnossa. Kiitoksia. Kiitokset tästä. Ja sitten Omarie, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Minäkään olen tässä varjoesittelijänä. Olen tehnyt yhteistyötä kuitenkin tässä kysymyksessä jo lukuisia vuosia, mutta nyt viime parlamentin loppuvaiheessa pyrimme saada tämän allekirjoitettua siis ennen viime vaalikauden päättämistä. Ja on vaikea uskoa, että tämä kestää nyt näin pitkään. Onneksi Jean-Claude Juncker ja muut ovat nyt ovat viestin, että haluavat, että tämä asia hoidetaan. Ryhmäni tukee tätä täysin. Minullakaan ei ole mitään ohjeita, mutta kuitenkin äh, ryhmäni tukee tätä ja haluan kiittää esittelijätä työstä ja myöskin siitä, että on kuullut meitä. Hän on vienyt meidän ajan tasalla koko ajan. Kenties on näkemyseroja joissakin asioissa ryhmien välillä. Olemme kuitenkin puhuneet siitä, olemme varmistaneet sen, että olemme päässeet yksimielisyyteen mahdollisimman laajalti. Ja kuten esittelijä totesi, Ihmiset ovat huolissaan siitä, mihin suuntaan Yhdysvallat on menossa kaupan alalla, ja Trump on ottanut hyvin aggressiivisen linjan uhkailen – ja tämä on nyt vaihtoehto, ja kun katsoo, mitä on tapahtunut Kanadan ja naftan osalta, mitä Trump tässä teki ja mitä hän tuultavasti haluaa myöskin saavuttaa G7 puitteissa, on tärkeää, että tämä allekirjoittaa mahdollisimman pikaisesti ja ratifioidaan pian. Tiedetään jotakin asioita, jotka ovat ennen kaikkea terryhmänne kannalta tärkeintä. Toivon, että näistäkin saadaan aikaan selvyys, että saadaan vakuutus Singaporelta, joka mahdollistaa sen, että tiedänkin ryhmäni voi tukea tätä ja niin, että voimme antaa laajalla enemmistöllä suostumuksen tälle. Kiitokset ja seuraavaksi Alden puolesta. Well, Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun aivan lyhyesti aivan kuten äh, aikaisemmat puhujatkin. Äh, ei ole varmaan mikään ihme, jos todetaan, että ALDE on äh, sen puolesta, että me kaikkia vapaakauppasopimuksia, jotka nyt ovat työn alla, nopeuttaisimme. On erittäin hieno uutinen että näin tapahtuu myöskin Singaporen vapaakauppasopimuksen yhteydessä, myöskin Italian hallitus näyttää vihreää valoa tälle. Tehän tiedät, että meillä on tällainen epätavallinen hallitus Italiassa, joka ei vastaa perinteisiä poliittisia ryhmiä tai puolueita tässä parlamentissa, mutta joka tapauksessa on todettu, että tämä olisi tapaus, jossa kaikki Euroopan unionin jäsenmaat voittaisivat. Me viemme alueelle paljon ja meillä on paljon voitettavana Singaporen taloudessa. Uskoakseni Aasiassa se on kaikkien eurooppalaisimpia talouksia, oikeusvaltio, periaatteen toiminnan, meritokratia, periaatteiden ja muiden periaatteiden kannalta. Kuten David Martin sanoi, meillä on asioita, joista emme niinkään pidä. Kansainvälisellä tasolla tiettyjä yleissopimuksia ei ole allekirjoitettu, mutta me emme voi tietenkään tämän valiokunnan työtä jarrutella siksi. Siksi me tuemme vakaupasopimuksen syntymistä Singaporen kanssa ja kaikkia muitakin sopimuksia, jotka saamme vielä tällä kaudella loppuun. Kiitokset ja Jado vihreiden puolesta. Niin on totta, että eiköhän kannata tuota Singaporea rahoittaa pikemminkin kuin lehtimiehiä. Mehän tiedämme, että itse asiassa äh, meidän pitäisi huolestuttaa myös lehdistönvapaus. Äh, siellähän Singapore on sitten luettelossa aika lailla alhaalla. Ja vihreille tämä on aikamoinen murhe myös äh, finanssipuolellakin, jos ajatellaan sitä, että rahoitusasiain asiantuntijoista aika moni on nyt sanonut, että rahoituskriisi, finanssikriisi on tiedossa sellainen kuin vuonna 2008kin, ellei suorastaan huonompi, suori, vielä suurempikin. Ja kun Eurooppa kärsii vielä siitä edellisestäkin, niin mitä se sitten tarkoittaisi taloudellisesti ja poliittisesti, jos uuteen ajauduttaisiin? Ja uskon, että tässä tapauksessa kun Singapore on lopultakin onnistunut rajoittamaan näitä rahoituspalveluiden kenttää, niin tämä kuitenkin on Euroopan unionin kannalta huolestuttava asia, erityisesti kun katsomme tuota kestävän kehityksen asiaa. Winkler jo sitten puhuikin tästä kestävästä kehityksestä, joka pikemminkin olisi tiedotusasia ja viestintäkysymys, eikä sen enempää näkyisi näissä sopimuksissa konkreettisesti, kuin siitä sitten pikemminkin puhutaan paljon enemmän. Tämä parlamentti on jäänyt sitten kestävän kehityksen asioissa aika usein aivan ö, sivuraiteille, koska kestävän kehityksen pitäisi olla yhtä merkittävä asia keskusteluissa kansainvälisellä tasolla kuin muu, muutkin kysymykset, kun puhumme ihmisoikeuksista, luonnon monimuotoisuudesta ja muusta vastaavasta. Kiitokset. Kiitos tästä. Ja seuraavaksi kuen puolesta Anne-Marie Munier. Voorzitter, het handelsverdrag met Singapore. Puheenjohtaja. Kauppasopimus Singaporen kanssa. Jonkin aikaahan se on ollut jo pöytä laatikossa, mutta nyt sitten sitä on nyt käsitellään. Tulee kuitenkin hyvin tärkeitä kommentteja vastaan. Ne koskevat ennen kaikkea rahoituspalveluita ja tällaista prudential carve-out, eli tällaisia poikkeussääntöjä. Ja tämä antaa mahdollisuuden suojella yksittäisiä rahoituksen toimijoita, etenkin silloin kun halutaan suojella jokin pankkiin. Miksi tätä olisi setassa? Sielläkin on, sielläkin on sellainen, mutta se ei ole täydellinen parempi kuin tässä Singaporen tekstissä. Tämä katsotaan, että se olisi tällainen äh, välttämättömyystesti, mutta täällä puhutaan julkiset äh, äh, palvelut ja ja palveluiden välttämättä liittyy hallituksen, ole hallituksen palvelu, järjestettäviä palveluita, vaan niistä voi huolehtia myöskin ulkopuolinen taho. Tämä on hyvin vaarallinen poikkeussääntö ja sitä on tutkittava todella syvällisesti. Minusta tällainen kohta ei ole hyväksyttävä. Ja sitten mitä tulee siihen, että oikeuksia ei pitäisi polkea silloin, kun on kysymys rahoitusjärjestelmästä ja sen hallinnoinnista. Mehän olemme kokeneet rahoitusmaailman kriisin. Ei saa tapahtua sääntöjen purkamista. Meidän on todella katsottava tarkkaan tätä. Mitä, mikä on tilanne velkojen osalta? Onko, ovatko velkajärjestöt mahdollisia hyvillä ehdoilla vai onko niin, että viime kädessä sitten joudutaan tilanteeseen, jossa voidaan viedä asiat amerikkalaisten tuomioistuimen päätettäväksi. Ja mitä tulee sitten valtion velkakirjoihin, niitä ei olisi suljettu tämän ulkopuolelle niin kuin se tässä. Kiitokset ja sitten muut. Maria Arena ensiksi, olkaa hyvä. Euh, äh, paljon kiitoksia. Teitä ei yllätä se, että minä kritisoin tätä Singaporen vapakauppasopimusta ja rohkaisisin lukemaan Oxfamin raportin, joka toteaa, että Singapore ja Sveitsi ovat pahimmat veroparatiisit. Uskoakseni tällä hetkellä Euroopassa meillä on niin suurta tyytymättömyyttä kansalaisten keskuudessa ja tämä johtuu siitä, että monikansalaiset yritykset eivät verojaan maksa. Jos me nyt veroparatiisin kanssa teemme vapaakauppasopimuksen, se on erittäin huono viesti, jonka Eurooppa voi tällä hetkellä antaa. Tämä on uskoakseni tärkeimpiä syitä vastustaa kyseistä sopimusta. Tiedän, että olemme vuodesta 2010 asti neuvotelleet sopimuksesta ja yksi argumentti on se, että no Trump. Aikaisemmin tällaisessa Trump argumenttia ei ollut. Nyt sitä käytetään joka ikisen vapaakauppasopimuksen yhteydessä, mutta 2010 meillä oli jo kaikki samat muut argumentit tämän vapaakauppasopimuksen puolesta. Olen sitä mieltä, että jos ajattelemme sitä viestiä, jonka annamme Euroopan kansalaisille, se on nyt todellakin ongelmallinen. Ja sitten vielä yksi asia, tämä liittyy siihen, mitä ystävämme Jado sanoi. Tämä liittyy rahoitusmarkkinoihin. Tämä on kaikkein ongelmallisen kappale koskien rahoitusvälineitä. Ja tässä me puramme rahoitusvälineiden äh, säätelyä, vaikka meidän pitäisi siirtyä toiseen suuntaan. Meillä on myöskin kestävää kehitystä koskeva kappale. Te ehkä sanotte, että minä aina samat asiat osan esiin, mutta pedagogiikassa sanotaan, että täytyy oppiakseen toistaa ja toistaa. Ja tämä koskee myöskin sijoittajien valtiovälistä riitojenratkaisua ISDS. Olemme toistaneet samaa asiaa ja nyt haluaisin kestävän kehityksen kappaleeseen liittyen toistaa jälleen samaa asiaa niin kauan, että meillä ehkä olisi todellinen kestävän kehityksen kappale, joka olisi yhtä suojaava kuin muut. Me olemme puhuneet tästä, mutta aivan kuin sattumalta investointisuojan yhteydessä meillä on ISDS mukana. Ja nyt minä haluaisin, että me kiinnitämme yhtä paljon huomiota planeettaan ja sosiaalisiin oikeuksiin kuin investoijien oikeuksiin. Kiitoksia. Kiitokset. Um, well, I... Kiitos. Minä koen paljon myötätuntoa singaporelaisia kumppaneita kohtaan. Minusta me EUna olemme nyt viimeisten vuosien aikana todellakin kohdelleet hyvin sekavasti. Aloitimme yhdellä sopimuksella, josta he uskovat, että oli saatettu päätöksiä. Sitten palasimme asiaan ja sanoimme, että haluamme jotakin muuta. He suostuvat tähän ja sanoimme sitten, että haluamme tätäkään oikeastaan. Tässä vuodessa muutamista jälleen kerran. Ja joka kerta he ovat olleet liittävän kiinnostuneita siitä, että he saisivat vapakkausopimuksen EUn kanssa. He ovat olleet valmiita näihin muutoksiin. Nämä tulee paljon myötätuntoa heitä kohtaan. He ovat odottaneet kauan tätä sopimusta ja minusta me olemme itse asiassa kyllä potkineet heitä sinne tänne, koska omat asiamme ole olleet järjestyksessä. Mutta asia, joka minusta tässä on surullista, on se, että että vuodesta 2010 olemme nähneet konkreettista parantumista, mitä tapahtuu ilon yleissopimusten ratifiointiin. EU on pyytänyt perustavanlaatuisia sosiaalisia standardeja, jotka liittyvät kauppaan sosiaaliseen kehitykseen. Ja nämä ydin yleissopimukset, jotka ovat kansainväliset perustavat sokeret työvoimalle ja työntekijöiden ja kustan kautta maailman. Ja me olemme täysin avoimia omista pyynnöistämme. Ja kuitenkin tänä aikana vuodesta 2010 me emme ole nähneet mitään liikettä näiden viimeisen kolmen yleissopimuksen ratifioimiseksi, eivätkö ole mitenkään merkityksettömiä. Järjestäytymisvapaus, oikeus siihen, että ei voida pakottaa työhön, nämä ovat olennaisia, perustavanlaatuisia työntekijöiden oikeuksia. Ja siksi olen, minusta on surullista se, että tätä aikaa ei ole käytetty hyväksi, kuten äh, äh, Maria sanoi, että ei ole, on olette pyritty löytämään, on pyritty löytämään vain parempia sopimuksia investoijille. Sitä on kyllä tehty, mutta ei ole käytetty aikaa meidän työntekijöidemme oikeuksien ja väestön oikeuksien edistämiseksi tämän sopimuksen myötä. Ja se on minusta hyvin surullista, mutta aikaa on vielä tehdä asialle jotakin. Ja minä todella rohkaisisin Singaporen viranomaisia, jos he haluavat, että suuri enemmistö tässä talossa tukee tätä vapaakauppasopimusta, että he ottaisivat askeleen oikeaan suuntaan ja käynnistäisivät prosessin, joka johtaa ratifiointiin ennen kuin me äänestämme tästä vapaakauppasopimuksesta. Eli. Kiitokset ja sitten Kelly, olkaa hyvä. Kiitokset. Minä puoltaisin tämän sopimuksen allekirjoittamista ja täytäntöönpanoa mitä pikimmin, kuten jo kuulimmekin, niin singaporelaiset ovat liian pitkään jo tässä odotelleet ja tästä keskusteltiin viime vuonnakin ja Kamal silloin sanoi, että tämä on jo noloakin, jos oikein muistan hänen sanansa ja tämä ei sinänsä ole Singaporen syy. He ovat osoittaneet ymmärrystä ja kärsivällisyyttä usean otteeseen. Olen myös toiminut tässä keskustelussa mukana esittelijänä ja on nyt sitten odotettu tuloksia eri neuvotteluista, joten nyt meidän täytyy mitä pikimmin saada nämä vapakauppaneuvottelut myös täytäntöön pantua jokaisen maan kanssa on tietysti aina ongelmia. Jos me odottelemme, että meidän vaatimuksiimme vastataan, niin sitten uskon, että yhtään kenenkään kanssa ei kuuna päivänä ainoatakaan sopimusta allekirjoiteta. Eli jos ajattelemme Yhdysvaltoja ja Pohjois-Korean huippukokousta tästä ydinaseista riisumisesta esimerkiksi, ja jos me emme selviä tämänkään valtion kanssa, niin miten me sitten selviäisimme muiden valtioiden kanssa, jotka ajautuvat sitten samaan ryhmään kansainvälisesti. Olin tässä valtuuskunnassa viime vuonna ja monet kysymykset on esitetty singaporelaisille. Heillä on toinen sellainen kulttuuri. Jos ajatellaan ilon yleissopimuksia, niiden ratifioinnista ja täytäntöönpanemisesta olisi parempi sitten kuitenkin toimia toisin kuin tekopyhästi niin, että he allekirjoittaisivat ne, mutta eivät sitten ryhdy niitä täytäntöönpanemaan ollenkaan. Ja jos ajattelet tätä yleis niin kannattaisi nyt tämä sitten allekirjoittaa ja täytäntöönpanna tämä ja näin sitten jos emme onnistu edes Singaporen kanssa, niin meillä on monta muuta valtiota tuolla samalla tienolla tienoilla odottamassa. Eh, Kiitoksia, olen sitä mieltä, että tämä parlamentti on tilanteessa, jossa meillä olisi hieno mahdollisuus osoittaa, kuinka uskottavia olemme ja kuinka vaikuttavia olemme. Meillä on siis mahdollisuus nyt äänestää tästä vapaakauppasopimuksesta Singaporen kanssa ja uskoakseni meidän ei pitäisi sitä aliarvioida mitä tulee niihin syihin, jotka jäsenet tässä mainitsivat, kun myöskin esittelijä. Me olemme jatkuvasti muuttaneet omia vaatimuksiamme sellaisen kumppanin suhteen, jonka kanssa vuoropuhelua käymme, joka on ollut hyvin valmis vastaamaan meidän pyyntöihimme. Eli olen sitä mieltä, että ennen kaikkea jotta meidän toimintamme olisi uskottavaa, meidän pitäisi jatkaa tällä samalla tiellä. Ja toiseksi me emme voi nyt kuvitella, että elämme sellaisessa maailmassa, jossa voimme jättää huomiota sen, mitä tapahtuu. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pyrkiä kaikin tavoin jatkamaan, mutta ei hinnalla millä tahansa. Meidän täytyy pyrkiä päinvastoin osoittamaan, kuinka vahva Euroopan unioni ja kuinka vahva tämä parlamentti on ajaessaan omaa agendaansa. Se on erilainen agenda kuin se, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu, ja meidän pitäisi pyrkiä tämänkaltaiset sopimukset saattamaan valmiiksi. Myöskin tästä näkökulmasta ajatellen ja niin ottaen huomioon geopoliittisen tilanteen, nämä eivät ole sellaisia asioita, joita me voimme jättää sivuun kun me teemme taloudellista ja poliittista arviointia siitä, mistä me nyt äänestämme. Sen sijaan voisimme olla vielä vahvempia yhdessä asiassa, äh, kun me tätä vuoropuhelua käymme kumppaneidemme kanssa. Äh, voisimme olla tiukempia esimerkiksi, mitä tulee ilon kansainvälisten yleissopimuksien ratifiointiin ja myöskin muihin standardeihin. Me tarvitsemme aina vain selkeämpiä standardeja. Meidän pitäisi olla mallina ja siksi olen sitä mieltä, että meidän pitäisi käyttää näitä mahdollisuuksia myöskin tässä myöhemmässä vuoropuheluvaiheessa vaiheessa hyväksemme niin, että tämä sopimus olisi tietyllä tavalla merkki siitä, että suhteidemme kehitys jatkuu. Minä toivon, että koko parlamentti tätä sopimusta tukisi hyvin vahvasti. Kiitoksia. Kiitokset ja täällä on myös Maria Martin Prat komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. voi olla lyhyt sanainen. Pidän hyvänä herra Martinin mietintöä ja sen suositusta parlamentille, mitä tulee tämän sopimuksen solmimiseen. Minä tiedän, että olette keskustelleet pitkään syistä, työtä tämän sopimuksen solmimiseksi. Ja minusta on tärkeää, kuten esittelijä antoi ymmärtää, pitää mielessä ei pelkästään taloudellisia, vaan myöskin geopoliittiset syyt. Ja kun puhun geopoliittisista syistä, en nyt tässä puhu mistään äh, äh, vihamielistä asenteesta, joka on tiettyjen me mm, esittämä, vaan se, että tällä me voimme edistää omia standardeja, me voimme edistää sitä, mitkä mielestämme ovat oikeat standardit vapaakauppasopimukselle, voisimme toteuttaa niitä käytännössä aikana, jolloin monet maat äh, maailmassa pyrkivät aivan samaan. Jos me haluamme todellakin sanoa kansainvälisesti jotakin siitä, minkälaisilla säännöillä tehdään vapaakauppasopimuksia. Meidän täytyy toimia. On olemassa maita, joilla on erilaisia standardeja. Singapore tarjoaa meille hyvin tärkeän tilaisuuden, mitä tulee moniin kysymyksiin, jotka täällä on otettu esille lähtien liikkeelle tällaisesta prudential carve joka koskee talouden rahoituspalveluita ja määräykset, jotka liittyvät kauppaan ja kestävään kehitykseen, joiden pitäisi sallia meidän tämän talon e, jatkaa sitä, että edistetään sellaisia periaatteita, jotka ovat meille tärkeitä, mitä tulee sitten myöskin ilon e, e, yleissopimuksiin ja kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen. Tässä vaiheessa seurataan edelleen tilanteen kehittymisessä Singaporessa, joten kokonaisuudessaan haluaisimme tukea ehdotusta, jonka esittelijä on tehnyt. Ja vielä kerran haluaisin muistuttaa siitä, miten tärkeää on osoittaa, että me olemme kykeneviä panemaan käytännössä toimeen omia standardejamme ja solmimaan sopimuksia, jotka heijastelevat näitä standardeja aikana, jolloin monet pyrkivät samaan, mutta kenties eri standardeilla kuin ne, joita me edistämme. David Martin. Kiitokset ja sitten David Martin, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset kaikille puheenvuoroista. Ja totta kai olen samaa mieltä työlainsäädännöstä ja oikeuksista. Me haluamme Singaporen allekirjoittamaan nuo ilon perussopimukset ja rohkaisemme sitä näin toimimaan niin pian kuin mahdollista. Ja minä kävin Singaporessa tämä asia mielessäni. Tapasin siellä kauppa- ja työasioin ministerin on siis hyvä tavata näitä hallituksen edustajia ja sanoin aivan selkein sanoin mitä mieltä täällä ollaan. Kuulimme erinäisiä selityksiä, miksi ei ole allekirjoitettu näitä yleissopimuksia pakkotyöstä esimerkiksi, koska Singaporessa ei tällaista pakkotyötä ole olemassa sopimuksen ilmoittamassa muodossa, mutta kuitenkin esimerkiksi vangit tekevät työtä rangaistuksensa ohessa mutta pakkotyön määritettä ei Singaporen mukaan täytetä. Sean Kelly viittasi siihen, että on vaikea allekirjoittaa tätä lakkoasiaa, tekstiä ja sitten tuota työehtosopimusneuvottelukohtaa, mutta ja sitten jos ajattelemme vaikkapa tätä seksuaalista häirintää työpaikalla, niin Singaporen työntekijät ovat ottaneet tämän kyllä huomioon eikä näytä olemaan, olevan minkäänlaista estettä sille, että voisi ryhtyä toimiin myös työpaikalla tällaista vastaan ammattiyhdistysliikkeen puolesta. Singapore on joka tapauksessa meidän viestimme saanut siitä, että parlamentti toivoo näiden sopimusten ratifiointia. Ja sitten on ollut verotuksessa ongelmia aikaisemmin, mutta jos katsomme viime, kesäkuun, viime vuoden kesäkuun tekstiä, niin on tehty sopimus OECDn kanssa verotietojen vaihdosta ja on siis sovittu siitä, että unioni jäsenvaltioille annetaan tiedot veroista kahdenvälisten sopimusten myötä ja näin sitten pyritään estämään veron välttely ja veronkierto. Ja minä olin vähän hämmästynyt tästä kriisiasiasta. Ehkä tässä nyt on vähän liioiteltu tätä asiaa. Singaporessa on 5 miljoonaa henkeä. Eli jos tällainen finanssikriisi on tiedossa, niin enpä usko, että Singapore olisi sitten pääsyyllinen siihen kuitenkaan, eikä ainakaan vapakauppasopimus, koska vapakauppasopimus itse asiassa avaa nämä palvelumarkkinat, myös rahoituspalvelumarkkinat unionin yrityksille ei Singaporen yritykset voi tulla sitten tänne eh, meidän unionin sisäistä suojajärjestelmäämme murtamaan. Eli en usko, että näin on edes tapahtumassa, mutta jos teistä joku on saanut siitä tietoa, niin voin siitä mielelläni kuulla, mutta kuitenkaan tuskinpa unionin vapakauppasopimus johtaa mihinkään finanssikriisiin. No niin, tähän päätän. Kiitokset tästä. Ja nyt sitten 9. marraskuutta mennessä teidän täytyy jättää tarkistukset yhteen mennessä iltapäivällä, jos sellaisia on. Näin saimme käsiteltyä tämän esityslistan kohdan itse asiassa 2, 4 ja 5 ja siirrymme sitten kahteen seuraavaan. David jälleen kerran. Once again, sorry to bore my colleagues. Niin toistamiseen investointiin suojasopimuksesta varmasti kannattaa muistaa, että tämä on tämän, tämän sopimus meillä on ollut keskusteluissa aikaisemminkin jo ennen tuota tuomioistuimen päätöstä, jolla sitten pyysin käsiteltäväksi investointisuojasopimusta erikseen. Ja kollegat varmasti ovat nyt jo kuulleetkin tästä äskeisestä kesku- vapakauppakeskustelusta, että Singapore on toiminut hyvin kärsivällisesti. 2014 on saatu yksi sopimus voimaan ja sitten otettiin tuo riitojen ratkaisuväline keskustelu esiin ja viime vuonna päätettiin jakaa sopimus kahteen osaan. Ja tarvitsemmeko me sitten eh, tällaisia lisälausekkeita valtioiden kanssa, joissa on toimiva tuomioistuinjärjestelmä esimerkiksi. Joka tapauksessa meidän täytyy muistaa, että Singaporella on olemassa jo 13 valtion kanssa kahdenvälinen sopimus Belgian, Hollannin, Ranskan, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan muun muassa, ja kaikissa niissä on tällainen riitojenratkaisujärjestelmä olemassa myös ja muutoksenhakumenettely myös. Ja me olemme useaan otteeseen keskustelleet tästä eh, SETAn sisäisestä valtioiden ja yritysten välisestä riitojen ratkaisuvälineestä. Ja tähän sitten pitäisi olla kyse tunnustetuista yrityksistä, rekisteröityneistä yrityksistä. Ja täytyisi välttää sitten eturistiriitoja ja saada myös eettiset säännöt. Avoimuus pitäisi muistaa ja pääasiakirjat sitten verkossa julkaista, jotka koskevat tällaisia tuomioistuinkäsittelyjä. käsittelyä ja pitäisi olla olemassa tällainen tammikuuskurien järjestelmä myös olemassa. Ja myös äh, ha, ei oli mitään sellaista mahdollisuutta, että hallitus ei voisi enää säätää lakeja ja sääntöjä, kun kyse on julkisesta edusta. Ja tässä puhutaan SETA-sopimuksesta ja SETA Plus-sopimuksesta ja tässä on olemassa käytännesäännöt Singaporen kanssa esimerkiksi tuomareiden kouluttamisesta – mutta tällaista ei ollut olemassa tuossa alkuperäisessä setassa, eli ei tässä toimitaan toisin näissä uusissa tapauksissa. Tiedän, että jotkut vastustavat tätä, mutta jos me hyväksyisimme tämän sopimuksen, niin sitten unionin investointisopimuksia voitaisiin tehdä Singaporen kanssa enemmän jos me saisimme tämän sopimuksen aikaan sijoitussuojasta. Me olemme neuvottelemassa myös Taimaan, Malesian ja Indonesian kanssa tällaisista sopimuksista. Jos tällaista suojalauseketta tai sopimusta ei saa aikaan, niin se ei sitten tue unionia ja tämä parlamentti on kuitenkin välittänyt viestiä komissiolle näiden neuvottelujen käynnistä myös muiden valtioiden kanssa. Eli toivon, että otettaisiin mukaan kaikki ne kohdat, joita olemme vaatineetkin. Ja lopuksi sanoisin, että tässä olemme saaneet edistystä aikaan. Investoijilla täytyy olla omat velvoitteensa. Me emme ainoastaan oikeuksia investoijille halua myöntää, vaan heillä pitäisi olla myös tietyt velvollisuudetkin. Siitä, sitä vielä perään kuuluttaisin ja tähän kohtaan päätän. Kiitokset ja seuraavaksi Kelly, olkaapa hyvä. Sorry, I have to go and vote in it. Minun menetään äänestämään Itre-valiokuntaan. I was try and be... Niin, yritän olla hiukan lyhyempi kenties kuin Keli, mutta äh, nyt minä kuitenkin varmaan ylitin tämän hänen puhujansa yhdellä lauseellakin jo. Niin, meidän ryhmämme ja Estelin välillä ei ole mitään erimielisyyttä tässä. Olemme selvästi sanoneet jälleen kerran. Tämä on vanha kysymys siitä, miten singaporelaisia on kohdeltava, tehneet kaiken mitä on pyydetty. He ovat äh, avanneet asian erinäisiä kertoja uudestaan. On tiettyjä viittauksia valtioiden sijoitevälisiin kiistoratkaisuihin, mutta kysymys siitä, tarvitaanko tätä tulla vai ei, mutta ymmärrämme kuitenkin, että tämä on nyt tietynlainen malli kauppa- ja investointisopimusta voidaan käyttää myöskin muiden maiden kanssa, joita me tuemme esittele ja haluamme kiittää tehdystä työstä. Kiitos. So, Mr. Tremosa. Ja Tremosa ei täällä nyt enää näy Joten Jannik. Minä olen aina hämmentynyt, mutta täällähän ollaan, tai te olette täällä nyt ryhmänne puolesta, mutta olen hämmästynyt, kun britit ovat hyvä, hylänneen Euroopan unionin tuomioistuimen ja pitävät parempana tällaisia kahdenvälisiä riidanratkaisuelimiä. Tämähän on hyvin, hyvin mielenkiintoinen tilanne. Tällaisella hetkellä haluaisin, että minulle selitetään, mitä oikein halutaan, kun halutaan parantaa sijoittajan valtion välistä ratkaisua eh, ISDS, kun sanotaan, että meillä on nyt eh, ICS, investointituomiosuojajärjestelmä, että kaikki nyt on ratkennut ja mitään ongelmaa ei enää ole. Tämän ICSn investointituomioistuinjärjestelmän osaset ovat aivan samanlaiset kuin ISDSn. Tässä annetaan yrityksille erityinen asema ja vain yrityksille verrattuna valtioihin. Tämä on aivan täysin perusteetonta, mahdotonta perustella demokraattisesti. Kuinka te voitte selittää äänestäjillenne teidän valitsijoillenne, että te annatte monikansallisille yrityksille sellaisen statuksen, ja niiden listahan nyt on valtava Singaporen yhteydessä. Mikähän olisi sellainen monikansallinen yritys, jolla ei ole tytäryhtiötä Singaporessa, sellaista ei varmaan ole olemassakaan. Ja nyt te näette näille monikansallisille yrityksille sellaisia oikeuksia, joita te ette aina kuluttajille, ette ammattiliittojen edustajille, ette kansalaisille. Nykyaikana on mahdotonta ymmärtää tällaista, en todellakaan käsitä, kuinka te voitte suosia tällaista järjestelmää, joka jälleen kerran on demokraattisesti mahdoton perustella. Jos haluatte osoittaa, että Eurooppa ei palvele, palvele kansalaisia, vaan moni, kansallisia yrityksiä, niin näin se onnistuu. Meidän tulisi toimia toisin. Me olemme tilanteessa, jossa meidän pitäisi äänestää tästä sopimuksesta, mutta meillä ei ole vielä tuomioistuimen päätöstä Vallonian äh, kanteeseen koskien investointisuojakappaletta. Tämähän on aivan absurdia. Miten voimme perustella sen, että me nyt nopeutamme äänestystä, kun me otamme aivan perustavan luontoisen tärkeää tuomioistuimen päätöstä vielä asiassa? Pahoittelen, hyvät kollegat, te olette nyt kaksinkertaisesti kieltäydytte näkemään, mikä demokratinen ongelma tässä piilee. Ja sitä ei kyllä nykyään voida hyväksyä. Kiitoksia. Ja eh, Kiitos puheenjohtaja. Ehdottaisin, että tämä asia pitäisi lykätä ensi vuodelle, koska silloin me saamme sitten eh, Euroopan tuomioistuimen tuomion. Sopimus eh, Singaporen kanssa on ensimmäinen sopimus, jonka me nyt teemme Lissabonin sääntöjen mukaisesti, uuden toimivallan mukaisesti eh, komission ja jäsenvaltioiden osalta Karl Rücht on vienyt tämän sopimuksen eh, Euroopan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Pitää sitten katsoa, mitä tällä merkityksellä toimivalla muutoksella on. Ja tuomioistuin totesi, että investointisuoja kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Ja sitten on olemassa tällainen eh, jaettu toimivalta, ja, ja tämä kohta pitäisi asettaa kansallisten parlamenttien käsiteltäväksi. Ja komissio päättikin siksi, että tämä investointisuoja-kappale on laitettu omaksi sopimuksekseen, mutta 2017 eh, eh, Belgia on kuitenkin pyytänyt tuomioistuinta katsomaan, onko investointisuoja Euroopan lainsäädännön mukainen ja olen vakuutunut siitä, että Euroopan tuomioistuin on sanonut, että näin ei ole on olemassa myöskin selvityksiä, jotka koskevat monenkeskisiä investointituomioistuimia, ja INTA-sihteeristölle voisi lähettää nämä selvitykset meillekin, ja, ja oikeusasiamies on sanonut, että ratkaisut tullaan hyväksymään, tullaan tekemään asiassa, päätöskemään asiassa ensi vuoden tammikuussa, pitäisi lykätä asiaa, musta tapauksessa joudutaan lykkäämään vaalien jälkeen. Kysymys on aina tästä investointituomioistuun järjestelmästä, ja jos me nyt haluamme saattaa asiankäsittelyn päätöksen ennen kuin saamme tuomioistuimen päätöksen, niin, niin ymmärrä, voidaanko tätä ylipäätään solvita sopimusta? No. Um, thanks very much. Um... Paljon kiitoksia. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että ainut kerta, jolloin kansalaisilta on Euroopan unionin investointiagendasta tiedustelle, tiedusteltu. Se torppasi täysin komission suunnitelmat, kun kyseessä oli tuolloisen SETA-sopimustekstin investointisuojakappale ja suuri yleisö täysin selkeästi hylkäsi tällaisen. Tämä liittyy nyt Davidin argumenttiin siitä, että tällainen sopimus 13 myrkyllistä ISDS kahdenvälisistä sopimuksista purkaisi. On totta, mutta meillä ei ole perusteltuja syitä sille, että monikansalliset yritykset saisivat äh, etuaseman riitojen sovittelussa. Olisi parempi, että meillä olisi molempien kumppanuusmaiden tuomioistuimille pohjava järjestelmä, joka toteaisi, että molemmin puolin investointeja on oikeus suojella, mutta että käytettäisiin kahden kauppakumppanin kansallisia tuomioistuimia. Ei ole mitään perusteita sille, että tällaisia etuisuusjärjestelmiä, uusia tuomioistuimeen ja tuomareineen luotaisiin. Ja lopultakin on aivan huonoa politiikkaa hyväksyä tällainen sopimus. Tämä on huonoa politiikkaa, sillä meillä ei ole minkäänlaista tietoa siitä, mitä Euroopan unionin tuomioistuin tulee sanomaan SETA-sopimuksen investointisuojakappaleen suhteen. Ja poliitikkoina se, että äänestäisimme sellaisesta sopimuksesta, jonka Euroopan unionin tuomioistuin saattaa kumota ensi vuonna, koska se on Euroopan unionin lainsäädännön vastainen. Tämähän on aivan meidän velvollisuuksimme vastaista. Mitä tulee vapaakauppasopimuksiin, minä en näe mitään perusteita sille, että voisimme investointisuoja sopimusta tukea ja toivottavasti suurin osa tämän parlamentin jäsenistä hylkää ajatuksen suoralta kädeltä. Thank you very much. Kiitokset ja Fjellner. Niin kiitos. En tiedä. Voinko tässä nyt saada kollegaani yhtään paremmalle mielelle, mutta minua huolestuttaa tämä sopimus siitä syystä, että me olemme pyrkineet ottamaan tähän tuon investointi tuomioistuinjärjestelmän mukaan, ja sehän on eri asia kuin itse suojasopimus, ja minua häiritsee se, miten komissio on päättänyt tällaisen järjestelmän ottaa käyttöön, ja syy siihen on se, että minä en usko, että jäsenvaltioiden pitäisi itse asiassa nyt sitten puuttua siihen, mitä tuomarit tekevät, kun on kyse ristiriidoista, jotka saattavat syntyä, varsinkin kun se on valtiosta, jossa demokratia on vähän heikoilla jaloilla ja heikoissa kantimissa, niin kuin on Vietnamin kohdalla ja myös Singaporessakin. Eli sen takia tämä tuomioistujärjestelmä vaikuttaa erikoiselta. Ja uskon, että kun käymme keskustelua seuraavalla kerralla investointisuojajärjestelmästä, niin meidän täytyisi kiinnittää huomiota siihen, minkälaista investointisuojaa itse asiassa haluamme. Me aina nimittäin ajaudumme keskustelemaan eh, tästä riitojen ratkaisusta pelkästään. Ja tämä on tuo yksi ongelma tässä kokonaiskeskustelussa, koska jos me sitten katsomme tuota varsinaista suojaa, niin meidän täytyisi päästä itse asiassa yhteisymmärrykseen siitä, mitä haluamme suojata ja mitä emme. Ja jos me sen jälkeen sitten katsomme tilannetta, minkälaista riitojen ratkaisumenettelyä me haluaisimme eh, ylipäätään ratkomaan näitä asioita, niin uskon, että tämä on surkein ehdotettu ratkaisu, huonompi kuin edeltävä ehdotus. Ja minun huoleni on juuri se, että me te, luomme tästä eurooppalaisen ongelman, kun meillä on Euroopan sisällä tässä ristiriita erityisesti sosiaalidemokraattien kanssa, ja sitten me luomme tästä itse asiassa Euroopan tasoisen ongelman, ja sitten Euroopan unioni pyrkii saamaan tämän eurooppalaisen ongelman ihan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi, jotta kaikki hyväksyisivät tällaisen riitojen ratkaisutuomioistuinmenettelyn. Ei eikä Singapore ole halunnut tällaista järjestelmää. Ja nyt taas samat väitteet täälläkin kuullaan. Eli tämä on itse asiassa huonompi kuin aikaisempi, mutta tämä lienee kuitenkin parempi kuin ei yhtään mikään. No niin, kiitos. Sitten Maria Arena. Aivan kuten äsken totesin, toistaminen toimii pedagogiassa ja uskon, että jos me pohjaamme nyt investoijien suojan, olisi hyvä, että meillä olisi tasapainoa voimien välillä ja meidän tulisi tässä yhteydessä käsitellä aivan yhtä paljon työntekijöiden oikeuksia ja ympäristön suojelua. Tässä on kyseessä järjestelmä, joka suosii vain investoijia. Toisekseen Tuomioistuimelle on esitetty kysymys, tämä on aivan totta. Tämän kysymyksen on yksi Euroopan unionin jäsenmaista esittänyt, mutta uskoakseni se kuuluu unioniin ja sen tuomioistuimme esittämä kysymys näin ollen ansaitsee tulla otetuksi vakavasti. Meidän pitäisi odottaa tuomioistuimen päätöstä. Mielestäni olisi hätiköityä äänestää sopimuksesta, jossa on mukana sellainen järjestelmä, jota tuomioistuin ei ole vielä hyväksynyt. Olemme keskustelleet tästä asiasta kymmenisen vuotta, joten Uskoakseni nämä kuusi kuukautta, jotka vaaditaan tuomioistuimen päätöksen saamiseksi, eivät ole liioiteltuja. Meidän täytyisi nyt osoittaa hiukan kärsivällisyyttä tuomioistuimen päätöksen suhteen ja niin meidän pitäisi sitten muokata omaa päätöstämme tuomioistuimen kannan mukaiseksi. Kiitoksia. Chairman, thank you very much, dear... Kiitos, hyvät kollegat. Toistetaan, tulla ei, teistä voi voittaa ja minä toista jotakin, minkä meidän esittelijämme David Martin sanoi, mikä oli minusta hyvin sanottu minun mielestäni siis. Ja tämä liittyy tähän uuteen lähestymistapaan, joka Euroopan unionilla on, tämä investointi, suoja, investointituomioistuin järjestelmä, joka liittyy investointien suojeluun ja siihen, miten tämä pannaan toimeen tämän tuomioistuinjärjestelmän kautta. Ja minusta tämä on askel eteenpäin. Ja olen yhtä mieltä esittelen David Martinin kanssa siinä, että tämä on tietynlainen SETA plus. Ja nyt on oikea hetki, sillä jos me nyt haluamme olla uskottavia ponnisteluissamme, uskottavia ehdotuksiemme suhteen, niin viitaisin tässä että tunnettua lausetta. Me olemme tulleet kaupan uuteen vaiheeseen, olemme kuunnelleet kansalaisia ja meidän täytyy tehdä tämä, jos nyt erotamme toimivaltaa Euroopan unionissa ja meidän pitää tehdä työmme. Euroopan tuomioistuin tekee kyllä omat, oman työnsä ja sitten tehdään johtopäätökset sen jälkeen. Haluaisin vain muistuttaa hyviä kollegoja vain siitä, että kysymys oli pelkästään siitä, että Singapore on on tehnyt kahdenvälisiä investointisopimuksia Euroopan jäsenvaltioiden kanssa. Ja itse asiassa täällä nyt on meidän seurassamme ISDS. Se ei itsestään tule katoamaan minnekään. Ja enemmän kuin nämä kahdenväliset sopimukset, joita Singapore on tehnyt, haluaisin muistuttaa siitä, että jotkin eh, jäsenvaltiot, minun maani Romania, sillä on lukuisia kahdenvälisiä investointisopimuksia EU-maiden kanssa, jotka tehtiin ennen kuin me liitymme Euroopan unioniin, eivätkä ole itsestään kadonneet. Meidän on siis tehtävä jotakin sen sijaan, että vain nyt poistamme nämä vanhat sopimukset, koska suurin osa niistä ulkoonottuna ISDS. And Heidi Hautala. Kiitokset ja Heidi Hautala. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella kollega Fjellnerin vastustavan äm, ICS, mutta tämän vakavasti otettuna minun tietääkseni Singapore ei ole vaatinut tämän kaltaista investointisuojamekanismia. Ja minun tietääkseni tämä on jo 13, siis 13 maa, maailmassa oikeusvaltioperiaatteen toimivuuden kannalta. Maassa on täysin toimiva kansallinen oikeuslaitos, joten en ymmärrä, miksi tällaista investointisuojasopimusta vaaditaan. Ymmärrän myöskin niitä kollegoja, jotka toteavat, että tämä sopimus on huonosti ajoitettu, koska tuomioistuimen Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä, jota Belgia on vaatinut, ei ole vielä saatu. Mielestäni olisi erittäin perusteltu, että ratifiointia nyt lykätä. Kiitos ja jälleen sitten komission puolesta Maria Martin Pratt, olkaa hyvä. Kiitän puheenjohtaja lyhykäisesti jälleen kerran. On totta, että otammeko vaiko emme tällaista investointisuojaa sopimusta. Tässä näkemykset eroavat toisistaan. Täytyy sitten muistaa, mitä Winkler esimerkiksi sanoi ja mitä esittelijä sanoi. Ei aloiteta mistään nollasta, eli ESDS on olemassa kyllä tällaisissa kahdenvälisissä sopimuksissa, jotka ovat jo käytössä muutenkin. Ja nyt sitten Singaporen kanssa tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia on jo olemassa ja me olemme näin pyrkimässä ratkomaan juuri tätä kokonais tilannetta. Ja kun ajattelemme tuota uusittua investointipolitiikkaa, joka on se tässä aloitettu ja nyt jatketaan Singaporen kanssa, niin me olemme tässä koko hankkeessa nyt menossa eteenpäin ja haluamme pyrkiä pääsemään eroon sellaisista investointimenettelyistä, joista emme, jotka eivät ole toimineet. Ja näin meidän täytyy tehdä tällainen sopimus merkkinä siitä, että me olemme mahdolli, me pystyväisiä saamaan aikaan tällaista uudistettua investointipolitiikkaa. Jos me emme saa tätä hyväksyttyä, niin ajaudumme siihen vanhaan investointipoliittiseen tilanteeseen. Eli ei se mihinkään katoa, vaan kyllä se pysyy edelleen sitten olemassa. Ja meidän mielestämme se, että tällainen sopimus Singaporen kanssa on hyvä, merkittävä ratkaisu ja askel eteenpäin neuvotteluissa sellaisten valtioiden kanssa, joiden kanssa keskustellaan, eli Meksiko ja Vietnam, Japan, Japani. Ja tämä auttaa sitten myös monenvälisessä tuomioistuinkeskustelussa kansainvälisellä tasolla. Pitää tästä sopimuksesta tai ei, niin joka tapauksessa meidän täytyy uudistuksiin ryhtyä ja uudistuksiin voimme ryhtyä ainoastaan, mikäli voimme nyt sitten viedä eteenpäin niitä standardeja, joita pidämme merkittävinä. Eli meidän ei pitäisi keskustelua ainoastaan ratkaisumenettelystä, vaan myös siitä, että meillä on tuo sääntöjen, sääntelyoikeus esimerkiksi keskustelun keskiössä. Muistuttaisin teidät, teitä myös siitä, että aikaisemmin tuo, tuo tuomioistuimen päätös on tulossa setaasta ja parlamentti on jo itse asiassa antanut sille suostumuksensa. Eli olisi vaikea sitten singaporilaisille selostaa sitä, että seta itse asiassa estää parlamentin, parlamenttia hyväksymästä tätä Singapore-sopimusta sopimusta, vaikka se onkin jo osoittanut suostumuksensa tuolle SETA-sopimukselle. Eli odottelemme tuomioistuimen päätöstä SETA-sopimuksesta. Uskomme, että säännöt siellä ovat aivan lainmukaisia ja tämä suojasopimus itse asiassa E, ei tule täytäntöön pantavaksi ennen kuin tuomioistuimen päätös on tulo, tiedossa, koska tämä vaatii sitten kaikissa maissa ratifiointia. Eli meillä on varmasti sitten aikaa korjata näitä sääntöjä, jos sitten tuomioistuimen päätös niin vaatii. Eli e, tämä on kuitenkin nyt oikea viesti eteenpäin ja kertoo muille, että me olemme investointipolitiikkaamme muuttamassa. Sen takia ylipäätään tällaista sopimusta olemme e, ryhtyneet tekemään. Kiitokset ja nyt David. Yeah, um, just... Kiitoksia puheenjohtaja. Tähän viimeisen asiaan liittyen ensimmäisenä nyt voin todeta sen, mitä komissiokin on todennut. Tietenkin voidaan sanoa, että meidän ei pitäisi sopimusta toimeenpana ennen kuin meillä on tuomioistuimen päätösasiasta, mutta mitään argumenttia ei ole sen puolesta, etteikö parlamentti voisi äänestää asiasta, erityisesti kun tämä liittyy SETA-sopimukseen. Tämä oli siis jotakin, minkä sanoin, että voisin alleviivata komission viestiä. Ja totesin jo, että päinvastoin kuin vapaakauppasopimukset, äh, tämä tulee vaatimaan kaikkien kansallisten parlamenttien ratifioinnin, mikä tulee vaatimaan aikaa. Ja meillä ei mitään avoimia riitatapauksia ole auki, joten itse asiassa tulee viemään vuosia ennen kuin tätä joudutaan soveltamaan. Ja ehdimme jos tarpeen tuomioistuimen päätöksen mukaan muokata asiaa vielä. Ja sitten toinen seikka, mehän emme nyt aloita tyhjästä, meillä on 13 kahden välistä investointisuojasopimusta ja ne ovat tyydyttäviä. Ottaen huomioon, että parlamentti on aikaisemmin asiasta sanonut, tai minä ainakin tätä mieltä olen. Tämä on uusi järjestelmä. Kristava tuossa sanoi, että suuri määrä parlamentin jäsenistä on vaatinut tätä sopimusta, joten olisi outoa torpata sen nyt. Mitä sitten tulee Singaporeen, luonnollisesti olen samaa mieltä siinä kollegoiden kanssa, että se on maa, jossa oikeuslaitos toimii hyvin. Tämä on tietenkin aina vaikea todeta, mutta tämä malli tulee olemaan kaikkien Kaakkois-Aasian kauppasopimusten investointisuojasopimuksen pohjana ja kaikissa kakkosasian ei ole näin hyvin toimivaa oikeuslaitosta. Me emme nyt tietenkin halua joutua totemaan, että jokin maa on toiminut hyvin ja toinen ei. Siksi me haluaisimme sellaisen mallin, joka toimisi ja olisi riittävä kaikkien maiden kohdalla. Ja minä toivon, että nyt kollegoja ei tule vakuuttaa asiasta. Minä olen sitä mieltä, että tämä parlamentin pitäisi yhä tulevaisuudessakin ajaa myöskin sitä, että investoijilla on velvollisuuksia myös niissä maissa, joihin investointeja tekevät. Kiitoksia. Ähm. Kiitokset tästä. Ja tarkistukset sitten 12. päivää marraskuuta mennessä kuuteen mennessä illalla. Tarkistukset täytyy siis jättää eli 18. marraskuuta kuuteen mennessä. Näin saimme käsiteltyä esityslistakohdat 6 ja 7. Ja jatkamme minuutin sisällä nyt sitten äänestämään. Joo. Yes, four o'clock. We will start now our voting session. No niin, aloitamme nyt äänestykset, eli esityslistan kohta kahdeksan ensimmäisenä. Nämä maailmankauppajärjestön tariffisäännöt Brexitin vuoksi, VTO, sääntöjen muutos. Niin, olkaapa hyvä. Minun äänestyskorttini on vasta matkalla tänne. En voi vielä äänestää siis kortin kanssa, mutta se on kohta täällä. Selvä. No niin, nyt sitten tarkastamme nämä äänestyskortit totta tosiaankin. Ja näin sitten äänestämme nyt kokeeksi. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, äänestys päättyy. Joten 31 on täällä paikalla. Kaikki näyttää nyt sujuvan. Aloittakaamme. Eli siis, kuten sanoin, niin äh, tämä VTO-asia kohta kahdeksan ja ensiksi sitten inta tarkistukset Kuka puoltaa tätä? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten Agri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri neljä puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen, se lienee hylätty, mutta tarkastakaamme se silti. Eli Agri 4 äänestys alkaa ja päättyy hylätty. Agri 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja Agri 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 9 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty ja Agri 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin sitten muutettuna äänestämme tästä sähköisesti äänestys alkaa. And the vote is closed. Päättyy. Ja näin onnittelut sitten Kodeviliivelle enemmistöllä hyväksytty hyvä tulos. Niin, halusitko jotakin sanoa? You want to ask some... Niin, halusitko kysyä jotakin? No. So I thought you would ask for starting interinstitutional negotiation. <laughs> Cool. No niin, ja siis nyt esittelijä pyytää, että kolmikantaan lähdettäisiin. No niin, ja sitten äänestys alkaa tästä toimintojen välisistä neuvotteluista. Ja päättyy. Näin siis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 vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta. Hetkinen, tarkistetaan 61. Äänestys alkaa. And the vote is closed and it is rejected 62. Hylätty 62 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 64 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastakaamme tämä 64. äänestys alkaa. And the vote is closed. And is adopted. Hyväksytty 65 puolesta. Hetkinen, anteeksi, anteeksi, se sittenkin raukeaa. Eli kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 68 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja sitten lisäyksenä 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten ensimmäinen osa raukeakin tästä, eli toisesta osasta 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten sama koskee 100 ensimmäistä, eli ensi, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi 113 sen toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistakaamme se siis, kun haluatte. 113 siis äänestys alkaa. And the vote is closed. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Sitten mahdollisesti lisäyksenä 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ensimmäinen osa 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päästäänkin kompromissiin 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lisäyksenä 165 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 160, hetkinen hylätty sittenkin, hylätty 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty 172 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lisäyksenä 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistamme tämän 180. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty 182 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osata 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa 197 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa 200 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 227 äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 se aukesikin 231 puolesta vastaan tyhjää Minusta se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää minä uskon, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. 233. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 28 jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 30 Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran. Kor- käyttäkääpä käsiänne. Nostakaa käsiä 33 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 toinen jälkimmäinen osa puolesta, anteeksi ensimmäinen osa puolesta, vastaan, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, minusta se hyväksyttiin, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy ja se hyväksyttiin selvästi. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Q2 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta, vastaan, vielä kerran. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja kakkostahan ei hyväksytty. Joten puolesta, vastaan, tyhjää. Minusta se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja äänestys on päättynyt. Ja se hylättiin. Ja loppuäänestys päätösolmasta muutettuna koneäänestyksellä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty 26 puolesta. Kiitokset esittelijälle. Valitettavasti hän ei päässyt tulemaan äänestykseen, koska hänen lentonsa oli peruutettu. Ja nyt me siirrymme kohtaan 10. Uh, to the consent question, we have... Ja tähän sitten ensimmäinen. Meillä on ensin tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty ja hyväksymysäänestyksen. Käymme koneellisesti. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty myöskin. Then we switch to point. Siirrymme nyt kohtaan 11. Kyseessä on Euroopan tulevaisuus? Tämäkin on tärkeä kysymys, sanoisin. <laughs> Good. Compromise one. Hienoa kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää Jälleen kerran uudelleen tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut aivan selvää, joten tarkistamme koneellisesti. Tarkistus kahdeksan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tämä oli hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistamme tämän. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Please use your hand. Olkaa hyvät, nostakaa kätenne selkeästi. Nyt tarkistamme tämän koneellisesti. 27 tarkistus. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Meidän pitäisi varmaankin tarkistaa tämä koneellisesti. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvin täpärästi. Kompromissi kahdeksan. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 37 puolesta. Vastaan tyhjää Miten SD äänestää? Jälleen kerran 37 puolesta vastaan tyhjää. Meidän pitää varmaankin tarkistaa tämä vielä koneellisesti. 37 äänestys alkaa. And the vote is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 Compromise 11 in favor, against, abstention adopted. And the final vote electronically, the vote is open. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Euroopan tulevaisuus on ratkaistu. Onnittelut esittelijälle. Okei, okay, this concludes. Näin pääsimme äänestystemme päätökseen. Pidämme nyt minuutin tauon. Jos joku haluaa poistua salista, pyytäisin, että poistutte salista hiljaisesti. Okay, dear colleagues, we switch now. Hyvät kollegat, siirrymme nyt seuraavaan asian esityslistallamme. Kyseessä on Samoan liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynemeren valtioiden väliseen väliaikaisen kumppanuussopimukseen. David Maatin on esittelijällemme. Olkaa hyvä, David. As you may be aware, I propose... Niin, hyvät kollegat, taas tässä puhun. Eli samoa pitäisi nyt sitten tähän unionin ja Tyyne-Valtameren sopimuksiin päästä seuraavista syistä ensiksikin. 2019 eh, tammikuun ensimmäistä päivästä tuo verottomuussopimus päättyy unionimarkkinoille. Please be quiet. Vaietkaapa, sanoo puheenjohtaja niin käytitte tässä auktoriteettianne. Eli siis ensimmäinen tammikuuta ensi 2019 tuo tulliton pääsy Samoalta unionimarkkinoille loppuu kun on kyse kaikesta muusta kaupasta paitsi aseista. Ja tuo sopimus, tuo kumppanuussopimus näin sitten estäisi kaupan keskeytymisen. Samoa on esittänyt hakemusta ja osoittanut kiinnostusta tällaiseen sopimukseen. Ja kyse on urheiluvälineistä erityisesti kauppaassa kyse on myös kookosöljystä, hedelmistä ja vihanneksista ja muista vastaamista. Hyvin pienistä määristä kuitenkin 5,5 miljoonaa euroa viime vuoden aikana. Unionin kannalta siis pieni summa, mutta samaan kannalta suuri merkitys tällä on ja jatkuvuuden takia haluaisimme taata Samoalle nyt markkinoille pääsyn edelleenkin unionin ja Samoaan kauppasopimuksista. Ja kuten tässä luonnoksessa sanoin, niin tässä kyse on kaupasta ja asymmetrisestä liberoinnista. 82 prosenttia tuon viennistä on samoa vapauttanut, vapauttanut samoan tuotteet, kuten kalat, vihannekset, alkoholit, mineraalivesi, vihannekset ja liha itse asiassa sitten kuuluvat ulkopuolelle. E, tämä on merkittävä samoan talouden kannalta ja myös alueellisen yhtenäisyyden kannalta. Ja tässä on myös kestävän kehityksen vaatimukset tässä kumppanuussopimuksessa, samoin sitten ihmisoikeusmääräykset, demokratiamääritelmät ja myös kotonun sopimuksen peruselementit ovat tässä sopimuksessa mukana, jotta hyväksyttäisiin oikeat menettelyt, jos näitä sääntöjä sitten kierretään. Tietenkään tämä ei ole ihanne maailmassa alkuunkaan paras sopimus kuitenkaan. Me olemme neuvotteleet samaan suurhettilän kanssa Eli tällainen kiinnostaa kovasti samoa erityisesti ilmaston lämpenemisen kannalta, eli samoa on itse toivonut laajempia keinoja käyttöön ilmastonmuutosta vastaan vai, mutta ne, se ei ole mahdollista tässä nykysopimuksen piirissä. Toivon, että neuvottelut Samoan, ähm, Fidjin ja Papua Uudenkinean kanssa voitaisiin saada pikapuoliin mukaan ja otettaisiin mukaan myös sitten nämä ympäristösuojeluasiat ja työlainsäädäntö. Ja toivon, että komissio voi antaa muutaman sanan meille tästä sitoumuksesta näihin vaatimuksiin. Ei ole mitään syytä mielestäni kieltää tätä suotuisumus pääsyä unionimarkkinoille. Se, sen kieltäminen itse asiassa aiheuttaisi kielteisiä vaikutuksia ainoastaan tämän pienen saarivaltion taloudelle. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt katson ähm, varjoesittelijöiden puolen. Heidi Hautala on ensimmäinen, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Esittelijä David Martin jo mainitsi että meillä on riittämättömyyttä varsinaisessa Tyynenmeren saarten sopimuksessa ja meidän pitäisi saada komissiolta jonkinlainen lupaus siitä, että uudelleen arvioitaisiin Tyynenmeren valtioiden välistä kumppanuussopimusta. Meillä ei ole varsinaisessa sopimuksessa mitään kaupan ei kestävän kehityksen kappaletta. Siellä ei myöskään ole palveluita koskevaa kappaletta ja vain pieni viittaus ihmisoikeus lausekkeeseen alkuperäisissä sopimuksissa. Mutta haluaisin mainita myöskin sen, että 5. Äh, äh, joulukuuta 2017 lähtien Samoa on ollut Euroopan unionin niin kutsutulla mustalla listalla ei-yhteistyötä tekevien verotusalan yhteistyötä tekevien maiden listalla. Eli voisiko komissio selventää, mikä tämä tilanne on? Kiitoksia. Joo. Paljon kiitoksia. Maria Areena seuraavana. Edustaja Forens on täällä merkitty varjoesittelijäksi, mutta olkaa hyvä. Goed, dank u wel, voorzitter. Ik, eh, Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle kaikesta työstä. Eh, Samoan väliaikaisen sopimuksen aikaan saamiseksi. Samoa on pikkuruinen saari, siellä on Luxemburgin asukkaista oikeastaan puolet vain, mutta se on kuitenkin aikamoinen veroparatiisi, eli siellä on petoksiinkin mahdollisuuksia. No jos sitten käymme kauppaa Samoan kanssa, niin sitten tällaisten rahavirtojen vääristymiä saatetaan nähdä. Tämä siitä syystä että siellä on erinäisiä mm, ongelmia eikä näytetä komissiossa kiinnittävän siihen ollenkaan huomiota eikä neuvosto halua ratkoa näitä veroparatiisiongelmia. Eli riskejä on, kun raha liikkuu laittomasti samoan kautta. Ja ei ole olemassa minkäänlaisia takeita tässä sopimuksissa olemassa, ei esimerkiksi ole minkäänlaista konsultoinnin menettelyä, eikä puhuta mistään seurauksista. Miksi näitä asioita ei oteta huomioon ihan kuin näitä ei olisi ollenkaan olemassa? Ei ole kyse mistään muodollisuuksista. Kyse on pelkästään tärkeistä kysymyksistä, ihmisoikeuksista, demokratiasta, ilmastonmuutoskysymyksistä, ympäristöasioista, kaikista vasta- tällaisista mm, yleisluontoisista periaatteista. Mehän haluamme toteuttaa tiettyihin arvoihin perustuvaa politiikkaa. Eli emme nyt voi sitten tällaista väliaikaista sopimusta yksi kaksi ryhtyä solmimaan ennen kuin saamme sitten vastaukset ja tämän kysymyksen ratkottua, kun luomme tällaiset kt valtioiden kanssa tehdyt kauppasopimukset. Niiden täytyy olla hyvin avoimia, me palvella meitä, palvella kansalaisia, myös Samoalla ja muissa vastaavissa vastaavissa valtioissa, myös näkökulmasta. Kiitokset. Paljon kiitoksia Maria Areno. Paljon kiitoksia. Minulla on muutama kysymys. Ensimmäinen näistä koskee sektoria, johon viitattiin. Äh, urheiluvälineiden vienti. Minä kuuntelin Samoan suurlähettilästä ja hän ei ymmärrä näitä mietinnössä mainittuja lukuja lainkaan. Hän ei ymmärrä, miksi tämä sektori erityisesti kärsisi sopimuksen vaikutuksista vaikuttaa olevan nyt niin, että näitä välineitä kulkee molempiin suuntiin samoin Euroopan unionin välillä. Tähän haluaisin lisäselvennyksiä tähän. Ja sitten toisekseen, jos me nämä äh, voimisteluvälineet poistumme meillä on äh, ennen kaikkea äh, raaka-aine, ja elintarvikevientiä. Eli tässä ei lainkaan seurata sitä mallia, jonka mukaan meidän pitäisi monimuotoistaa Samoan vientiä Euroopan unioniin. Tästä ei ole siis lainkaan kyse. Ja sitä vastoin, tässä on pyrkimys ilman tarifeja päästä samoin markkinoille. Onko tehty arviointia siitä, kuinka paljon maa menettäisi verotuloja? Emme saa unohtaa sitä, että kyseessä on melkoisen köyhä maa. Jos me vähennämme nyt entuudestaan tämän maan verotuloja, onko meillä mitään, millä voisimme tasapainottaa tilannetta. Meillä on sellainen tilanne, että Samoan taso on alijäämäinen sen viennin ja kaupan suhteen Euroopan unioniin. Tässä yhteydessä vaikuttaa olemaan nyt niin, että komissio on jälleen kerran käyttänyt välinettä, joka on välin, tarine, tariffiväline. Tämä tarkoittaa sitä, että Samoa ei sopimuksen voimaan nostamisen jälkeen enää nauttisi etus kohtelua Euroopan unionin suhteen, ja me olemme nyt käyttäneet ilmeisesti tätä välinettä niin, että samoa avaa ovensa, mutta emme anna sille mitään. Tässä ei ole tilanne, jossa molemmat voittavat, ja kyseessä on hyvin hevottuvainen maa, siksi meidän pitäisi Euroopan unionin puolta tukea sitä paljon enemmän. Mielestäni tämä ei ole nyt reilu kauppa Euroopan unionin ja välillä. Paljon kiitoksia ja edustaja Jame. Oui, au-delà de toutes ces... Niin, tässä nyt on jo kuultukin monta väitettä. Samoa on unionin veroparatiisi mustalla listalla. Kuitenkaan ei kannata unohtaa perusoikeuksia. Niitä ei taideta siellä noudattaa. Ja olen hämmästynyt senaatin tekstistä, kun puhutaan perusoikeuksien suojasta unioninsa myös myöskään lapsia ei ole riittävästi suojattu kaikelta väkivallalta, on kyse sitten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai ö, pakkotyöstä tai fyysisistä rangaistuksista. Minusta hämmästyttää, minua hämmästyttää se, että nämä hyvät hyveet ja vaatimukset ovat aina ö, vähän erilaisia eri valtioille. Ja sitten jos ajattelen tätä asiaa maantieteellisesti, niin samoa voidaan ajatella taloudellisesti Uuden-Seelannin ja Australiankin jatkeena historiallisesti ajatellenkin, ajatellen, ja jos ajatellaan uutta Seelantia ja kolonialismia, niin sillä on samoin ihan omalaatuiset suhteensa. Ja sitten vielä toiseksi viimeiseksi tämä sopimus kauppakumppanuudesta on vaarallinen reitti uuden Seelannin tuotteiden kiertää unioniin itse asiassa. Ja tähän kiinnittäisin erityisesti huomiota, koska katsotaan komission päätöstä tuolta kesäkuulta tänä vuonna. Eli kiintiöitä ei ole alkuunkaan olemassa tässä tekstissä. Eli Australia ja Uusi-Seelanti voivat itse asiassa viedä samoa markkinoille kaikenlaista ja sitä kautta tuoda tänne unioniin, koska kiintiöitäkään tässä ei ole olemassa. Eli tässä tarjotaan tällaista takaporttia hyvinkin apposen ammollaan. Ja sitten vielä tuo vihreä siirtymä. Kaikki puhuvat kestävästä kehityksestä ja muusta vastaavasta ja, ähm, me olemme pyrkimässä tästä kulutushysteriasta ja muusta vastaavasta eroon. Eli me voisimme sitten ajatella taloustieteilijöiden ja asiantuntijoiden näkemykset siitä, että maapallo, miten pitkälle maapallo pystyy näitä resursseja sitten tarjoamaan. Ja nyt kun me teemme tällaisia sopimuksia, niin aina unohdamme nämä kysymykset ja ikään kuin menemme kyllä nyt tämä puheenvuoro kohta loppuu. Eli me käytämme näitä luonnonvaroja aina väärin ja vaadimme maapallolta aina entistä enemmän resursseja ja entistä enemmän resursseja. En pitäisi tuomia paljon nöyremmin ja ö, vähän maalaisjärkeäkin käyttää. Kiitoksia. Seuraavaksi komissio. Erja Askola, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja esittelijän myönteisestä lausunnosta. Minä haluaisin viitata kauppakomitean kokoukseen, jonka me oli Tyynenmeren alueen kanssa, siis Fijin ja Papua Uusikinean kanssa 24. lokakuuta. Tuossa kokouksessa Samoa, Salmonisaarit ja Tonga olivat kaikki kiinnostuneet tästä eh, kumppanuussopimuksesta. Ja tässä yhteydessä nuo osapuolet esittivät kommentteja, jotka liittyvät siihen, että olisi tarvetta säännölliseen eh, tämän sopimuksen toteutumisen seurantaan ja sen vaikutusten seurantaan. Ja tämä vetäisi mukaansa kansalaisyhteiskunnan ryhmiä, että valvottaisiin sitä, että todellakin esittäisi, osalta osaltaan edistäisi kaupan ja kestävän kehityksen tavoitteita. Kaikki osapuolet tässä sopimuksessa vahvistivat uudestaan sitoumuksensa työskennellä kohti, työskennellä yhdessä, jotta edistetään kauppaa ja kestävää kehi, kestävän kehityksen tavoitteita mukaan luettuna eh, työvoiman ydinstandardeja ja eh, ympäristönsuojelua ja myöskin eh, kalat kalastusresurssien äh, hallintaa asianmukaisesti. Tässä myöskin äh, komissiota kehotettiin tekemään kirjallisia esityksiä yhteisestä seurannasta ja arvioinnista äh, seuraavaan tämän komitean kokoukseen, jonka me sitten aiommekin tehdä. Osapuolet myös ottivat huomioon parlamentin intavaliokunnan lausunnon ja sen vetomuksen koski kaupan ja kestävän kehityksen sisällyttämistä tähän itse sopimukseen, myöskin ottaen huomioon kansalaisyhteiskunnan osallistumisen tämän sopimuksen toteuttamiseen niin myöskin mitä tulee tällaisen yhteisen seurannan ja kansa, kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen ja näiden osalta pitäisi tehdä sitten esityksiä seuraavassa kokouksessa. Mitä tulee sitten erityisen määräyksiä koskevat kauppaa ja kestävää kehitystä, niin osapuolet olivat suotuisemmin suhtautuvia siihen ajatukseen, että pitäisi neuvotella näistä, pitäisi katsoa enemmän yksityiskohtia näiden osalta. Ensimmäinen vaihe, jossa me teemme tätä, on kuitenkin kotonun neuvottelujen jälkeinen tilanne, josta nyt, jotka ovat, nyt ovat käynnissä siis. Me olimme käynnistäneet neuvottelut yhteisistä määräyksistä, jotka jota sovelletaan kaikissa näissä äh, sopimuksissa mukaan tämä tilapäinen äh, kumppanuussopimus ja me olemme hyvin voimakkaita määräyksiä esittämässä nimenomaan, että tulee kauppaan kestämään kehitykseen, työvoiman oikeuksiin, työntekijän oikeuksiin ja ympäristökysymyksiin. Tämä on siis ensimmäinen vaihe, sillä kun tämä kotonun jälkeinen sopimus tulee voimaan ja kun se sit, ja nykyinen kotonun sopimus raukeaa, meidän joka tapauksessa on eh, tehtävä teknisiä sopeutuksia tähän sopimukseen ja silloin kaikki tarkistukset voidaan sitten tehdä, sopimus voidaan tehdä yläkertaa ja sitten katsotaan, missä ollaan näiden määräysten osalta. Mitä tulee sitten tähän mustiin listoihin, jotka koskevat veroparatiiseja, tämä on asia, joka ei koske talouskumppanuussopimuksia, mutta sopimuksia, joka meillä on siis Samoan kanssa – joka liittyi tähän komiteaan. Me keskustelimme asiasta Samoan kanssa ja Samoan toi vakuutukset siitä, että se olisi mukana tässä kysymyksessäkin ja rakentavalla tavalla pyrkisi etsimään ratkaisuja. Tämä äh, väliaikainen sopimus, sitä voidaan laajentaa koskemaan eri alueita, kuten miksi palvelut, jossain myöhemmässä vaiheessa osapuolet ovat valmiita siihen. Papua Uusikinea, joka oli ensimmäinen osapuoli tässä sopimuksessa, on jo ilmaissut kiinnostusta tämän, näiden tyyppisen keskustelujen käynnistämisestä meidän kanssamme. Ensimmäinen prioriteetti on nyt tietysti tämän nykyisen sopimuksen toimeenpano, tässä muodossa kuin se on ja sitten katsoa, miten siihen liittymisprosessi etenee, miten kotonun jälkeinen prosessi etenee ja sitten mahdollisesti voidaan tarkastella muita alueita, kuten esimerkiksi palveluita. Mitä sitten tulee tähän monimuotoistamiseen? Se on erittäin hyvä kysymys. Kiitoksia siitä. Minä sanoisin, että tämä sopimus on sopimus, jossa kumpikin osapuoli hyötyy, koska tällä, tässä sopimuksessa nyt jo on ollut hyötyä osapuolille, jotka ovat panemassa toimeen, etenkin Papua Uusikinea, joka on ollut hyvin uskollinen toimeenpanija siitä lähtien, kun sopimusta ryhtiin panemaan toimeen vuonna 2011, ja on näyttöä siitä, että vaikutus on myönteinen. Esimerkiksi tonnikalan käsittelylaitokset ovat tarjonneet kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja ja ennen kaikkea naisille tässä maassa. Ja nyt me olemme yhdessä kumppanin kanssa selvittämässä, miten me voisimme eh, vahvistaa tämän samanlaisen eh, menestystarinan toteuttaa muissakin eh, tuotantoketjuissa, miksi Koukos ja Manila. Ja meillä on tietysti luonnollista, että Samoa nyt haluaa olla osa tätä kehitystä. Kotonuussopimus on tietysti puitesopimus tälle sopimukselle. Se sisältää keskeiset elementit, esimerkiksi ihmisoikeussehdollisuuden ja toimenpiteet, joita voidaan käynnistää, jos on rikkomuksia. Tämä on jotakin sellaista, mitä Euroopan unioni eh, katsoo, että Josta EU katsoo, että siitä on mukana myöskin jatkosopimuksissa. Ja nyt neuvotteluvaiheessa on tietynlainen prosessivaihe menossa, jossa tämä kotonun jälkeinen sopimus, siitä neuvotellaan vuoden kuluttua. Paljon kiitoksia, David. Very brief, uh, thank Aivan lyhyesti paljon kiitoksia komissiolle tästä hyvin kattavasta vastauksesta. Ainut asia, johon haluaisin palata, on tämä kyseessä. Ei ole se, että Euroopan unioni jollakin tavalla kiristäisi tai rangaisisi Samoaa se on yksi kaikkein vähiten kehittyneistä maista. Äh, heillä on kaikki paitsi aseet sopimus äh, tämän vuoksi ja he pyrkivät nyt äh, sitä uudistamaan. Meillä on olemassa Tyynimeren alueen valtioiden sopimus, jossa vain Finji tällä hetkellä on mukana ja samoin haluaisi liittyä siihen. Ja me toivomme, että äm, saisimme aikaan kumppanosopimuksen todellisen sellaisen. Kyseessä ei siis todellakaan ole se, että haluaisimme hyötyä Samoasta. Tarkoitus olisi hyödyttää Samoa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kuudes päivä marraskuuta kello kuusi illalla on tarkistusten takaraja. Siis se äh, kello kuusi illalla kuudes päivä marraskuuta kohta 13. Kyseessä on lisäsuojelu lääkkeen lääkkeiden alalla ja lisäsuojatodistus. Edustaja Sanchez on esittelijänä, olkaa hyvä. Jamais. Edustaja Jamais. Minulla oli vain yksi kysymys. Kuulin komission edustajan puheenvuoron, mutta en tähän 23. päivä kesäkuuta tänä vuonna komission päätökseen samaa koskevaan päätökseen liittyvän kysymykseeni saanut vastausti siis siihen, että uuden sellainen Australian tuotteita kierrättäisiin Euroopan markkinoille Savoin kautta. Ähm. Anteeksi, unohdin vastata tähän. Tosiaankin Australia ja Uusi-Seelanti ovat äh, tärkeimmät äh, maat, joilla on vientiä Samoaan, ja kun me teimme tällaisen markkinoille pääsytarjouksen Samoalle, tämä pidettiin mielessä ja autoimme tässä mielessä myös, sillä todellakin eivät ole huolissaan siitä, että he hukkuisivat eurooppalaisten tuotteiden tulvaan, koska niin paljon vientiä sinne ei ole, paitsi tietysti välttämättömiä koneita ja laitteita, on joitakin tuotteita, jotka tulisivat Uudesta-Seelannista ja Australiasta. Peissä Plus-sopimuksen pohjalta joka voisi, mutta tämä Pacer Plus ei vielä ole voimassa. Siinä on lauseke, joka merkitsee sitä MFN-lauseke, joka merkitsee, että jos samoa myöhemmässä vaiheessa äh, liittyy tähän IPA-sopimukseen kuin äh, tämä Pacer äh, Plus on voimassa silloin kaikki ne oikeudet, jotka on ollut EUlle, antaa myöskin sitten Australia uudelle säännölle, mutta me olemme nyt kuitenkin askeleen edellä ja tältä osin tämän tilapäisen kumppanisuuksen tulisi astua voimaan samoin kanssa ennen kuin Pacer Plus tulee voimaan Australian ja Uuden-Seelannin kanssa, mutta tuotteiden poissulkeminen ottaa tämän jo huomioon siinä tapauksessa, että järjestys olisi toinen. Silloin siltikin samoa edelleen suojeltaisiin, koska se on sulkenut vapauttamis luettelossa tuotteet, joita valmistetaan ja joita tuodaan Australiasta ja Uudesta Seelannista. Back to the medical product. No niin, kiitokset. Ja sitten näihin lääkinnällisiin laitteisiin. Sanchez, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Aivan ensiksi muutama sana näistä lisäsuojatodistuksista, eli SPCistä Mehän varmasti tiedämme tämän lainsäädäntöehdotuksen muutenkin. Potilasjärjestöt ja ensiapujärjestöt kiinnittävät nyt tähän tarkasti huomiota. Tässä näyttäisi olevan riittävästi merkejä siitä, että me, nämä lääkepatentit eivät ole sinänsä mikään ylpeyden aihe unionille, koska se sitten johtaa siihen, että ihmishenkiäkin menetetään. Jos ajattelemme tätä lisäsuojatodistusasetusta, sen uudistaminen on nyt tullut historialliseen hetkeen, kun maissa, jäsenvaltioissa on vaikeuksia saada järkevin hinnoin lääkkeitä kansalaisilleen. Ryhmäni toivoo, että me emme näin yksistään miettisi näitä kielteisiä vaikutuksia, joita lisäsuojatodistuksilla on. Minkä takia pidämme tällaisesta asetuksesta kiinni, joka eivät välttämättä auta ja on parhaimmissakin tapauksissa epäilyttävä. Olemme lähestyneet asiaa käytännönläheisesti. Meidän nimittäin voisimme ottaa tässä uusia askelia eteenpäin ja toivon rakentavaa yhteistyötä saadaksemme aikaan yhteisymmärryksen. Kiitokset komissiolle tästä uudistuksesta, jolla nimenomaan näitä edellisen asetuksen lisäsuojatodistus vai huonoja vaikutuksia vähennetään. Näin kun ongelma on löytynyt kuitenkin, niin emme voi jättää tietä, työtä puolitiehen, koska tässä ehdotuksessakin on ongelmia. Siitä syystä ehdotan, että siirtyisimme vielä konkreettisissa asioissa eteenpäin, kun on kyse markkinoille pääsystä kun tuo lisäsuojatodistus on mennyt umpeen. Tässä on komission ehdotus äh, ottanut kaksi kohtaa esiin, eli on otettu tällainen yritysten välinen äh, yhteinen pelivara, pelikenttä sekä unionin yrityksille että muille yrityksille, ja sitten toiseksi äh, terveyskustannukset pitäisi saada laskemaan jäsenvaltioissa. Ja jos me ajattelemme sitä, että yksi yritys, joka tuottaa geneerisiä lääkkeitä ja sitten näitä biosimilärejä lääkkeitä voisi päästä samaan aikaan markkinoille silloin, kun tuo lisäsuojatodistus on ähm, menemässä umpeen. Näin potilaat voivat järjestelmästä hyötyä ja vastaa parlamentin esittämiin tavoitteisiin. Toiseksi, jos ajattelemme sitten näitä nykyisin voimassa olevia lisäsuojatodistussäädöksiä, ei riitä tämä poikkeus sellaisiin lisäsuojatodistuksiin, jotka nyt vielä ovat voimassa. Jo, meidän tarvitsisi odottaa viittä vuotta, viisi vuotta, ehkä jopa enemmänkin saadaksemme lopullisia tuloksia. Kuitenkin monet potilaat joutuvat tässä odottelemaan. Miten me sitten voimme joutua odottamaan näin nämä viisi vuotta, jos mikään ei kuitenkaan senkään jälkeen lopulta tule muuttumaan? Eli tässä ei ole nyt sitten puhu, puhuttu sellaisista yrityksistä, jotka käyttävät näitä patentteja myöskään väärin. Eli sillä hetkellä, kun lisäsuojatodistus on menossa umpeen, mikä tahansa yritys, missä tahansa maailman markkinoilla voi pyrkiä pääsemään eh, Euroopan markkinoille samalla, samoin säännöin kuin eurooppalaisetkin yritykset. Ja sitten vielä tämä, nämä tuotemerkinnät, erityiset tuotemerkinnät vientiä varten. Tätä on perusteltu sillä, että ei tuotaisi laittomasti lääkkeitä sitten takaisin unionin markkinoille. Me emme saa tehdä vääriä päätöksiä tässä asiassa. Ja me voimme nyt sitten muutamasta asiasta myös ylpeillä, jäljitettävyydestä nimittäin, kun kyse on väärennetyistä lääkkeistä, ja tämä direktiivi toimii hyvinkin tehokkaasti. Nykyisellä teknologian ajalla me voimme tietää, mistä lääkkeet ovat peräisin ilman, että niissä on joku sinetti tai erityismerkintä, kun näin geneerisiä lääkkeitä valmistavat yritykset voivat tästä hyötyä, kun niiden ei tarvitse lisäkustannuksia näihin jäljitettävyyksi menettelyihin käyttää. Ja näin me tarvitsemme terveysviranomaisten käyttöön kaikki, kaiken mahdollisen tiedon lääkkeistä, jotta taataan kansalaisten turvallisuus. Tässä ei puhuta kuitenkaan kaupallisen tiedon käyttämisestä ja sen salassapito laajuudesta. Oikeastaan päädytään samaan kuin aikaisemmassakin. Jos ajattelemme eurooppalaisia generisten lääkkeiden tuotteita, niin kustannukset pysyvät korkealla eikä tällä muutoksella palvella kuitenkaan Euroopan kansalaisia eikä muu sektori itse asiassa hyväksyisi tätä eikä myöskään äh, pyri tällaiseen yhteiseen pelikenttään. Ja siitä syystä olen tehnyt tiettyjä tarkistuksia tähän komission tekemään ehdotukseen. Kiitokset teille. Odottelen, että kaikilta ryhmiltä voisimme sitten saada tähän yhteisymmärryksen aikaan. Paljon kiitoksia Christoph Fjellner, e pöpästä olkaa hyvä. This... Paljon kiitoksia aivan aluksi haluaisin sanoa, että minä olen Ali Gaspari nyt tässä yhteydessä. Aivan aluksi, mitä tulee asiaan taustaan, sillä mehän tarkastelemme tätä koko keskustelua ehkä hiukan erilaisesta näkökulmasta. Minun tietääkseni uudet innovatiiviset lääkkeet eivät vain putoa taivaasta. Ne tuotetaan aikaa ja rahavievän prosessin kautta ja me emme poliitikona edes tiedä, kuinka tämä tapahtuu, mutta äm, lääkeyritykset tuottavat äh, lääkkeitä ja ellei meillä ole toimivia immateriaalioikeuksia, usein lääkeaineita emme saa käyttöön. Tämä SPC-lisäsuojatodistus otettiin käyttöön, koska aikarajat ovat olleet lyhyemmät ja lyhyemmät äh, siksi, että hyväksyntäprosessi lääkkeiden alalla on yhä pitempi ja pitempi. Ja kompromissina siis äh, SPC-lisäsuojatodistus oli melkoisen kätevä tähän ongelmaan. Ja Nyt komissiolla on haaste tilanteessa, sillä sen pitäisi löytää hyvin, hyvin hienovarainen tasapaino siinä, että vahvaa IPR, jota tarvitsemme Euroopan unionissa, ei vaaranneta. Tarvitsemme lääkkeitä, emme vain eurooppalaiselle, koko maailmalle, mutta toisaalta meidän täytyy varmistaa se, että menestyksellinen eurooppalainen rinnakkaislääke tuotanto saisi tasapuoliset toimintaedellytykset muiden toimijoiden kanssa ympäri maailman. Ja näin ollen voisivat toimia myöskin sellaisissa maissa, joissa SPC ei ole tai patentit ovat rauhalliset. Me no, uskomme, että komissio tämän tasapainon voi löytää ja siksi on hyvin, hyvin tärkeää, että me olemme pitäytyneet tekstissä lähellä komission lähestymistapaa. Me emme pidä esittelijän lähestymistavasta. Me olemme sitä mieltä, että se on hyvin yksisilmäinen. Se ottaa vain rinnakkaislääketeollisuuden näkökulman. Meidän täytyy ymmärtää, että rinnakkaislääkesektori on riippuvainen innovatiivisesta geneeristen lääkkeiden tuotannosta. Rinnakkaislääkkeitä ei ole olemassa, ellei uusia kehitetä. Emmekä me nyt ymmärrä tätä ensimmäistä päivää vaatimuksena – Minulla olisi yksi kysymys kuitenkin vielä komissiolle ennen kuin lopetan. SPC eivät ole vain tärkeä osa eurooppalaista immateriaalilainsäädäntöä ja innovaatiopolitiikkaa, ne ovat myöskin hyvin tärkeä osa kauppapolitiikkaamme. Tämä on jotakin, eh, eh, mistä me Kanadan vakuutimme sata sopimuksen kautta. Mutta mutta onko komissio huolissaan siitä, että jos me teemme näitä muutoksia, me vaarannamme sen, että muut maat eivät enää näitä SPCtä soveltaisikaan? Onko tässä tällaista riskiä olemassa? Kiitoksia Alessa Moska, Sandy, olkaa hyvä. We think that uh, it's... Kiitos ehdotuksesta. Meistä se on hyvä ehdotus ja se voisi saada aikaan myönteisiä vaikutuksia kansalaisillemme. Me kuitenkin haluamme korot, korot, korostaa joitakin kohtia, joitakin elementtejä esityksessä. Ennen kaikkea todeten, että me uskomme, että tavoite on saada aikaan taloudellista arvoa, joka varmistaa työpaikkoja ja talouden kasvua Euroopassa ilman, että varnetaan olemassa olevia järjestelyjä. Tästä syystä meidän tulisi pitää kiinni lupauksesta, joka on noussut sille komission äh, vaikutusarviossa ja haluaisin ottaa kolme asiaa esille, jotka ovat meidän ryhmällemme tärkeitä. Ensinnäkin vaikutus, joka tällä on kansalaisiin ja kapasiteettiin, jolla tämä vaikuttaa äh, rinnakkaislääkkeiden valmistamiseen. Ajattelen, että kansalaisilla mahdollisuus saada edullisempia lääkkeitä, että on, tarjontaa laajempaa. Ja tätä kautta voidaan myöskin luoda erityisiä mahdollisuuksia EUn rinnakkaista ja biosimiläärilääketeollisuudelle. Äh, Miksi? Ja kun me kuitenkin sitten korostamme tätä erityistä kilpailukykyä alalla, me haluamme luonnollisesti varmistaa myös sen, että lääkemarkkinat ovat oikeudenmukaiset markkinat. Tässä syystä tunnustamme, että on merkitystä sillä, että investoidaan myös tutkimukseen ja kehitykseen. Ja kolmanneksi, tämä voi myöskin hyödyntää eu taloutta. Ja nämä erityispiirteet näiden pohjalta olemme yhtä mieltä esittelijän kannasta, jolla pyritään löytämään tasapaino – joka voisi olla todella hyödyllinen kaikkien kannalta. Me kuitenkin haluaisimme nähdä joitakin muutoksia, nimittäin ilmoittamisessa ja siinä, miten tätä poikkeusta sovelletaan, joka, jota tulisi soveltaa kaikkiin tulevas, tulevat myön, tällaisten lupien myöntämiseen ilman, että eh, rikottaisiin eh, teollisia tekijänoikeuksia. Haluamme tukea sellaista ilmoittamismenettelyä, joka antaa riittävästi tietoa äh, näiden äh, lupien haltijoille, mutta ilman, että kuitenkaan ei annet, jouduta antamaan liikaa herkkää tietoa, mm, mitä tulee rinnakkaislääkkeisiin ja biosimilaarilääkkeisiin. Ja näillä lupien äh, valtiolla pitäisi myöskin antaa tieto asiasta. Ja sitten näitä muita kysymyksiä, jotka liittyvät tähän säädökseen, nimittäin se, että ensimmäisestä päivästä lähtien meistä tämän ehdotuksen pitäisi antaa mahdollisuus sille, että tällä kautta tultaisiin markkinoille heti ensimmäisestä lähtien niin, että luodaan olosuhteet tätä varten. Ja, ja tämän poikkeuksen soveltamisala esittelee ehdottaa, että tätä sovellettaisiin olemassa oleviin spc koska tämä saattaisi vaarantaa olemassa olevia teollisuusoikeuksia. Pitäisi olla tasapaino, joka todellakin hyödyttäisi sekä työpaikkoja että kansalaisia. Paljon kiitoksia ecr ryhmäpuolesta herra Pieho. Niin, kiitokset Euroopan unionin lääketeollisuuden täytyisi myös pystyä kilpailemaan generisillä lääkkeillä kaikkialla maailmassa. Meidän lääkkeitämme arvostetaan kovasti, koska sääntömme ovat niin tiukat. Ja tätä potentiaalia pitäisi pystyä käyttämään mahdollisimman laajasti myös muiden kuluttajien näkökulmasta kuin pelkästään eurooppalaisten. Jos ajattelemme tuota 2020 vuotta, silloin tiettyjen lääkeiden suoja poistuu ja kyse on kymmenistä miljoonista euroista. Meidän lääketeollisuutemme on tässä ihan hyvällä mallilla, mutta, mutta meidän täytyy muistaa se, e-, että me emme ajaudu lääkeiden uudelleen tuontiin laittomasti Euroopan unioniin emmekä muihinkaan väärinkäytöksiin. Ja meidän täytyy myös muistaa valvoa tuota lääkkeiden vientiä, kun kilpailemme lääkkeiden viennistä ja valmistamisesta muiden valtioiden kanssa, kuten Kiinan kanssa esimerkiksi. Me, me tuemme komission tekemää ehdotusta, tosin tietyin varauksin varsinkin kiinnittäisin huomiota näihin lisäsuojatodistuksiin ja erilaisiin varmuuks, tur, turvamääräyksiin ja merkintöihin, joita näihin lääkeihin tarvitaan tuontia varten. Nämä muutokset vaikuttavat sinänsä myönteisiltä unionin yritysten kannalta, jos ne laitetaan myös täytäntöön, että ne eivät jää sitten pelkästään paperille. Me teemme varmasti rakentavaa yhteistyötä esittelijän kanssa ja vielä yleisistä kysymyksistä, patenteista, rinnakkaislääkkeistä ja niin poispäin. Tällä hetkellä emme voi niitä sen enempää käsitellä. Nämä asiat ovat hyvin arkaluontoisia ja jos ajattelemme tuota innovoivaa lääketeollisuutta ja sitten taas toisaalta rinnakkaislääketeollisuutta, niiden välinen tasapaino on hyvin herkkä. Varmasti palaamme tähän asiaan sitten myöhemminkin. Paljon kiitoksia seuraavaksi komission puolesta. Verhoeven. Thank you, Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia kaikille jäsenille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja. Kiitokset näistä kommenteista ja kiitokset myöskin ähm, ehdotuksista sinänsä. Muutama sananen minun puolestani kuulen, että on hyvin paljon huolta siitä, että meidän täytyy taata lääkkeiden saatavuus paremmin. Ja haluaisin toistaa sen, että tämän ehdotuksen tarkoitus, tämähän on sisämarkkinastrategiaehdotus, on nimenomaan Euroopan lääketeollisuuden tukeminen eh, sen kilpailukyvyn tukeminen. Luonnollisesti, jos tässä onnistumme, sillä on myöskin myönteinen vaikutus lääkkeiden saatavuuteen. Ja tämähän periaatteessa hyvin pitkällisesti jo selitettiin tässä tekstissä itsessään. Me pyrimme tällä aloitteella varmistamaan sen, että eurooppalaiset yritykset saavat hyödyn kastavasta globaalista kilpailusta rinnakkaislääkkeiden ja biosimilaarilääkkeiden alalla ja teemme mahdolliseksi investoida Euroopan unioniin ja helpottaa vientiä kolmansiin maihin tämän SPCnkin aikana. Me pyrimme siis varmistamaan sen, että kaikilla olisi pääsy eurooppalaisiin lääkkeisiin, erityisesti sen jälkeen, kun Euroopassa SPC-suoja on rauennut. Tässä on tietyllä tavalla äm, lääkkeiden saatavuuden alalla myöskin kilpailunäkökohta otettu huomioon. Sitten muutama sananen siihen, mitä tässä tuotiin esiin aivan aluksi. Mitä tulee aikataulun sovelluksessa, minä juuri selvensin, mikä on ollut aikomuksemme. Tietenkin me suosimme sitä, että tämä toimi tulisi mahdollisimman nopeasti käyttöön, mutta meidän täytyy ottaa huomioon sen, että kyseessä ovat saavutetut oikeudet, kyseessä ovat myöskin myönnetyt ja myönnetyt lisäsuojatodistukset, joten tarkoituksena olisi toimia niin, että me, me jo myönnettyjä oikeuksia vähentäisi. Mitä tulee sitten suojatoimia, minulla on muutama ehdotus tässä yhteydessä. Meidän tarkoituksemme on ollut se, että tekisimme aloitteen, jossa on tiettyjä lisäsuojia mukana. Me olemme äh, ennakoineet sen, että SPCn ulkopuolellakin Euroopan unionilla on lääketuotantoa ja pyrimme siihen, että lääkkeet pääsevät markkinoille, mutta meidän tarkoituksemme on toimia niin, että näistä suojatoimista ei tule liiallista taakkaa. Niistä ei ole tarkoitus tulla rajoitetta. Olemme sitä mieltä, että ehdotuksemme on tasapainoinen, mutta luonnollisesti olemme kiinnostuneita kuulemaan myöskin teidän kommenttinne asiassa. En usko, että meillä on riittävää suojelua alalla. Esimerkiksi tässä viitattiin olemassa olevaan yhtenäiseen tunnistamiseen, mutta sillä on eri sovellusala kuin tällä meidän aloitteellamme. Sitten voisin ehkä mennä edustaja Fjellnerin, edustaja Gasparin puolesta tekemään ehdotuksen kysymykseen siitä, kuinka tämä FTA-tason ponnistuksemme vastaa vapakauppasopimusten osalta siis. Tämä on täysin samoilla linjoilla kuin meidän pyrkimyksemme saada SPC-suoja voimaan maailmanlaajuisesti. Me jatkamme tätä työtä. Meillä on hiljattaisia sopimuksia esimerkiksi Kanadan kanssa tehty. Ja me olemme niissä ottaneet SPC-suojan mukaan aivan samoin kuin muut vastaavat toimet. Eli tämä on täysin täydentävää työtä. Me jatkamme vapaakaupan agendan parissa töitämme ja me haluaisimme vain varmistaa sen, että jos meillä vielä on olemassa olevia eroja, Eurooppa ja eurooppalaiset yritykset eivät joudu niistä maksamaan. Me haluamme siis varmistaa sen, että meidän yrityksemme voivat toimia tasapuolisin ehdoin ympäri maailman markkinoilla ja samaan aikaan haluamme varmistaa myöskin se, sen, että suojelun tasoa kasvatetaan maailmanlaajuisesti. Eli nämä kaksi toimea täydentävät toisiaan. Paljon kiitoksia, edustaja Sanchez. Unos breves. Niin, kiitokset. Muutama lisäys ensiksikin siihen, että missään tapauksessa ei esittelijä eikä tämä ryhmä eikä valiokunta ole sijoittajan oikeuksia tässä rajoittamassa sillä maantieteellisellä alueella, jona se on voimassa ja sinä aikana, kun todistus on voimassa, eli nämä yksinomaiset oikeudet ovat käytössä. Eli Euroopan unionin yrityksillä olisivat samat oikeudet kuin myös muilla yrityksillä Euroopan unionin markkinoilla silloin, kun tuo lisäsuojatodistus kuluu umpeen. Ja toiseksi, tämän ehdotuksen tavoitteena on kiinnittää huomiota näihin kielteisiin vaikutuksiin, kun on kyse lisäsuojan todistuksesta, kun mikään yritys ei sitten pääse Euroopan markkinoille, ei myöskään Euroopan eurooppalaiset markkinat, mutta kolmansissa valtioissa kuitenkin voidaan toimia ja myydä näitä rinnakkaislääkkeistä sellaisissa valtioissa, joissa tämän tyyppisiä lisäsuojatodistuskäytänteitä ei ole. Näin eurooppalaiset yritykset tuolla rinnakkaislääketeollisuudessa itse asiassa vievät yrityksensä sitten muualle ja jäävät sitten toisiaiseen asemaan, kun eivät pääse Euroopan markkinoille siinä vaiheessa, kun nuo muut SPC sitten tulevat umpeen ja markkinoille markkinat ikään kuin avautuisivat ja vuosia taas kuluu sitten kehittelyyn, kun taas ulkomaiset yritykset, jotka ovat valmiita toimimaan, ovat markkinoilla heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja, ja tässä ää, talousarviossa sanotaan, että se mitä määrä verojen kautta osoitetaan yrityksille ja monopoli järjestelmän kautta todella sitten ohjataan näihin investointeihin. Me emme itse asiassa tiedä myöskään tällaisesta investointiyhteistyöstä, emmekä myöskään patentin käytöstä. Miten voidaan perustella tuo lisäsuojatodistus, jos sillä ei ole perusteita tuolla tutkimuksen puolella? Ja nyt sitten vielä lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota näiden tulosten arviointiin, eli me emme saa sitten kehityspolitiikan johdonmukaisuutta tässä unohtaa emme saa vaikeuttaa kehittymässä olevien valtioiden oman teollisuuden alan kehittymistä ja omien lääkinnällisten tuotteiden kehittämismahdollisuuksia ryhtyä myöskään torpedoimaan. Kiitokset. Yes. Paljon kiitoksia. Tarkastusteettämisen takaraja on 7. marraskuuta kello 6 kello kuusi illalla siis. Paljon kiitoksia tästä kohdasta 13 ja nyt menemme kohtaan 14. Valmistumista, liittymistä valmisteleva tukiväline on kyseessä. Ja tässä edustaja Borelli on esittelijänämme. Äh, paljon kiitoksia puheenjohtajaa. Tämä asetus luonnollisesti annamme lausuntomme, on yksi Euroopan tulevaisuuden tärkeitä kysymyksiä. Kyseessä on se, että voimme tukea omia perusarvojamme liittymistä valmistelevissa maissa. Tässä yhteydessä meillä on ollut kaksi perusperiaatetta. Ensimmäinen näistä on se, että meillä on geopoliittinen haaste tällä hetkellä, joka on hyvin paljon muuttunut verrattuna siihen, aikaan, kun Euroopan unionin laajentumispolitiikkaansa suunnitteli. Toinen näistä on se, että meidän pitäisi pyrkiä vastaamaan nykyhaasteita. Meidän täytyy perusperiaatteitamme puolustaa myöskin kauppapolitiikan alalla. Tästä näkökulmasta ajateltuna se, että meillä on liittymistä valmisteleva tukiväline, on osa Euroopan unionin naapuristopolitiikkaa, mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy jatkuvasti valvoa sitä, että tuki, jota myönnämme, vastaa saavutettavia, saavutettuja tuloksia. Tässä yhteydessä on tarkoituksena tarkastella kauppapolitiikan erityispiirteitä ja laajentumispolitiikkaa. Tässä yhteydessä komissio on nähnyt tarpeelliseksi muistuttaa tietystä seikoista Mielestämme salakuljetuksen ja väännettyjen tuotteiden vastustaminen on erittäin tärkeää yhä tulevaisuudessakin kauppasuhteissamme näiden maiden kanssa. Mitä tulee laittomaan kauppaan, se on ollut nousussa. Ja tässä yhteydessä vaadimme eri maiden ja tuliviranomaisten välistä yhteistyötä vahvistamiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävässä kaupassa ja erityisesti liittymistä valmistelmien maiden kaupassa meidän täytyy pohjata toimintamme vakaille säännöille. Kuitenkin tästä huolimatta komission hiljattainen kertomus koskien kaupapolitiikan esteitä ja investointeja on tuonut esiin sen, että myöskin Euroopan unionia vastaan on protektionistisia toimia kasvatettu. Tämä vaatii tullialan yhteistyötä. Meidän täytyy pyrkiä toimimaan näiden maiden kanssa ja ottaa huomioon se, että tärkeää edistystä on tapahtunut kuitenkin esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden vastustamisessa, joka liittyy laittomaan kauppaan lähestulkoon aina. Meidän täytyy kaikessa toiminnassamme ja tulee kauppasuhteisiin ja investointipolitiikkaan ottaa huomioon se, että näitä esteitä tulisi kaupassa purkaa. Haluaisimme siis niihin liittyviä osioita vahvistaa. Kiitoksia. Yeah, it's a lot of money. Paljon kiitoksia. Tässä on hyvin paljon rahaa pelissä. SND-ryhmän edustaja, EPP, anteeksi, unohtui. Edustaja Hansinen, sinun Yes, thank you, Mr. Chair. And I'm... Kiitos puheenjohtaja korvaan täällä edustaja Andri Kienin, joka on varjoistelijä. Edustaja Andri Kienin antoi minulle kommentin. Sehän haluaa kiittää esittelijää erinomaista työstä, jota hän tähän asti on tehnyt. Tämä väline osaltaan edistää laajojen Euroopan tavoitteiden saavuttamista, kuten vakautta ja myöskin kestävää taloudellista elpymistä – Tämä on investointi EUn tulevaisuuteen. tämä välin takautta Euroopasta tehdään turvallisempi ja vauraampi tukemalla vakautta ja lähimpien naapurimaidemme vaurautta. Tällainen politiikka antaa myöskin sysäyksen taloudellisen integraatiolle EUn kanssa ja myöskin eh, näille tuleville eh, jäsenvaltioille mahdollisuuden myöskin laajentaa kauppaa. Ja nämä maat, ne täytyy tietysti vahvistaa omaa kilpailukykyään, niin ne täytyy panna toimeen eh, toimenpiteet, joilla varmistetaan markkinatalouden toiminen, parantaa säädöksiä ja tukea pk-yrityksiä investointeja kestävään talouteen. Terve talousympäristö ja korruption torjunta ovat avaimia nimenomaan investoijien houkuttelussa, jotta voidaan saada aikaan tukea tästä välineestä. Jokaisen hakijan täytyy kunnioittaa EUn arvoja ja panna toimeen välttämättömät uudistukset, jotka koskevat sen poliittista, taloudellista ja oikeudellista järjestelmäänsä. IPA 3 tulisi olla väline, jolla tuetaan hakijamaita eh, länsi ja Turkissa sellaisen uudistujen tovenemissa, jotka ovat eh, nimenomaan korruptia torivia edistävät taloudellista kehitystä. Tätä kautta talouden kehitys, reilu kilpailu, avoimet investointijärjestelmä, niin pitäisi olla osana tätä asetusta. Kuitenkin perusperiaate, joka on tiukka ehdollisuus, sen täytyy säilyä, mikä merkitsee sitä, että rahojen myöntäminen voidaan keskeyttää silloin, kun rikotaan voimakkaasti ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta. Tämä on avain sille, että nämä hankkeet ovat näkyviä. Tämä täytyy myöskin varmistaa, että nämä olisivat ne päälinjat, joiden kovan rouva Andrikinen työskentelee, ja hän tulee tämän mukaan tekemään myöskin tarkistuksia. Alessia Moska. Paljon kiitoksia Alessia Moska. Kostas, mä puhun Kostas Mavridiksen puolesta, ja Ante, hän on pahoillaan siitä, että ei ole paikalla tässä merkittävässä keskustelussa käytännön syistä. Kiitokset esittelijälle ensimmäistä kertaa asiasta keskustelemme, joten lyhyesti IPA on merkittävä väline näissä liittymistä valmistelevissa valtioissa taloudellisesti ajatellen. Tämä on nyt uudelleen tarkasteltu teksti ja me tarvitsemme sitä laajenemismenettelyssä. Meidän täytyy löytää tasapainoinen ratkaisu kautta maailman, eli alueellisen, kautta maan, liittyvän maan, jotta eri yhteiskunnan eri tasot pääsevät mukaan. Ja toiseksi on tärkeää ottaa huomioon myös rahojen ja varojen ö, jakaminen, eikä tilannetta saisi hu- huonontaa, täytyy seurata erityisesti ihmisoikeutta ja yhteiskunnallista tilannetta. Kolmanneksi meidän täytyy hyvin tehokas valvontamenetelmä ottaa käyttöön, voidaksemme taata varojen oikean käytön ja voidaksemme myös sitten täytäntöönpanna sopimusta oikein. Me haluamme kiinnittää erityisesti huomiota sosiaaliseen ulottuvuuteen ja ihmisoikeuksiin. Tämän sopimuksen pitäisi olla hyvin toimiva ja sitten palvella näitä edunsaajavaltioita. Tämä on nyt suuntaa antava teksti. Pääsemme sitten varmasti yksityiskohtaisempaan keskusteluun myöhemmässä tämän tässä kokouksessa ja sitten myös varjoesittelijöiden yhteisissä kokouksissa. Thanks a lot, Heidi. Paljon kiitoksia Heidi Hautala. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä oletan, että on jotakin teknisiä ongelmia, jotka liittyvät tähän luonnokseen. Nimittäin monet asiat, jotka näyttäisivät olevan lisäyksiä tähän lausuntoon, ne on ilmeisesti poistettu. En, voidaanko varmistaa, että nyt ole jotenkin täysin äh, tällä, ajatuksellisesti aivan sekaisin, paitsi jotkin perustelut ovat italiaksi, joten on hyvin vaikea meidän jotka emme puhu Italiaa ymmärtää, mitä on se, mitä herra Borelli todella haluaa sanoa. Joten varmistakaapa, että tehdään teknisiä korjauksia tähän. Mutta joka tapauksessa, mitä minä haluaisin nyt ehdottaa, on, että tällainen nämä vakaus- ja assosiaatiosopimukset, mukaan ottuna vapaakauppasopimukset EUn kanssa, nähtäisiin kokonaissuhteiden kontekstissa näiden maiden kanssa, eli se, että avataan pääsy markkinoille, sitä kohta voidaan saavuttaa sitä, että ja se on mahdollista, että myöskin kansallinen lainsäädäntö saatetaan jakiin mukaiseksi, mikä on kaikkein tärkeintä näille maille, jotta ne voisivat eh, saada kauppaa lisättyä Euroopan unionin kanssa. Joten minusta tämä hiukan puuttuu tästä lausunnosta, ja sitä kenties voitaisiin tarkistuksessa mainita, joita me teemme. On tärkeää myös varmistaa, että kaupan vapauttaminen äh, tällaisten äh, vakauttamis- ja assosiaatumisten kautta ja myöskin vapakasvimusten kautta ovat äh, asymmetrisiä ehdokasmaiden kannalta niitä niille ole kielteisiä shokkeja, jotka liittyvät niiden talouksien haurauteen ja että tällaiset prosessit voidaan saada hoidettua sujuvasti. Mitä tulee sitten Turkkiin ja Tuliliittoon. meistä ei ole soveliasta ehdottaa uusia politiikan elementtejä kaup- taloudellisiin suhteisiin Turkin kanssa. Suhti Turkin kanssa meidän mielestä mukaan taloussuhteet EUn ja Turkin välillä ovat asioista pitäisi keskustella muissa puitteissa. Ja että tämä IPA kolme sitä sopeutettaisiin sitten automaattisesti asianmukaisesti. Kirberger. Paljon kiitoksia komission puolesta. Rova Kilbergi, olkaa hyvä. Um, I will start by... Niin, kiitokset. Lyhyesti. Me tunnemme sen puolen, että meidän täytyy sitten päästä näistä tarifeista ja kaupan esteistä eteenpäin ja sitten oikeusjärjestelmästä. Sen eteen toki teemme työtä ja myös se, että korruption torjunnan keinoja täytyy vahvistaa. Ja tässä on sitten yksi tarkistusluonnossa, johon haluaisin puuttua yksityiskohtaisemmin, eli tuo tarkistus numero yhdeksän, jossa viitataan näihin IPA kolmosen talousvaraihin, joita voidaan käyttää ainoastaan, jos valvonnassa on osoitettu, että liitteen yksi edunsaajat todella pääsevät eteenpäin erityistavoitteissaan, kuten unioni on vaatinut. Ja tähän yhteyteen sen verran, että meidän tarkoituksemme olisi päästä eteenpäin näistä maakohtaisista kirjekuorista, maakohtaisista summista ja mennä enemmän tuohon suoritusperusteiseen tapaan. Joten ymmärrämme kyllä esitetyt ehdotukset tarkistuksen ja perustelutarkistuksen takana. Emme tiedä, ovatko nyt sitten IPA kolmosen tavoitteet sitten sellaiset, miten meidän täytyisi asettaa ikään kuin tuen ennakkoehdoksi ylipäätään näihin tavoitteisiin pääsyyn vai pikemminkin auttaa tavoitteisiin pääsyssä näin ne varoinemme. Paljon kiitoksia edustaja Borelli. Paljon kiitoksia näistä puheenvuoroista. Luonnollisesti tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun käsittelemme asiaa. Meillä tulee ole olemaan mahdollisuuksia vielä selventää minun tekstiäni sekä käännösten että kollegoiden käytävän, kanssa käytävän keskustelun myötä. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia. Tarkistusten jättämisen takaraja on 8. marraskuuta kello 18. Siis 8. päivä marraskuuta kuudelta illalla ja tässä pääsimme kohdan 14 päätökseen. Nyt minä 15, 16 17 ottaisin seuraavaksi. Meillä on hetken tauko, koska esittelijä on vasta saapumassa paikalle. Okei. Okay. No niin, hyvät kollegat. Kohdat 15, 16 ja 17 esitys listallamme. Kyseessä on Länsi-Saharan tilapäinen valtuuskunta ja Euroopan unionin ja Marokkoon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty sopimus näissä asioissa Patricia London esittelijänä. Ja antaisin hänelle nyt puheenvuoron neljäksi tai viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitokset ensiksi. Minä haluaisin yhdessä käsitellä nämä kaikki esityslistan kohdat Nämähän liittyvät toinen toisiinsa. Heinäkuussa parlamenttia me pyydettiin ratifioimaan tai olemaan ratifioimatta sopimus. Kyse on vähän epätyypillisestä sopimuksesta, koska tuomioistuimelta on saatu päätös sopimuksesta, joka on tehty unionin ja Marokon välillä, ei ollut sovellettavissa sellaisenaan Länsi-Saharan alueella. Tuomioistuin esitti seuraavat ehdot sen, että Länsi-Saharan alue sopimuksessa mainittaisiin erikseen ja myös sitten kansalta on pyydetty suostumusta. Tuomioistuin perustaa tämän Viinin yleissopimukseen ja lisäsi siihen lisäkriteerin, eli paikallisväestön edun, joka pohjautuu seuraaviin pohja, seura, komission neuvottelemiin kolmeen kohtaan. Tämä työtapa merkitsi sitä, että halusimme riittävästi tietoa sekä ulkosuhdeyksiköltä että komissiota. Järjestimme sitten pääosapuolten kanssa yhteisen kokouksen. Kansalaisyhteiskuntaa kuulimme, paikallisvalittuja edustajia ja paikallishallintoa me kävimme myös paikan päällä etsimässä tietoja ja tutustumassa tilanteeseen. Viisi poliittista ryhmää oli paikalla osallistumassa tähän kolme kolme sitten lopulta oli paikan päällä. Ja sitten kiinnittäisin huomiota siihen, että me olemme saaneet luvan myös käydä Länsi-Saharan kanssa neuvotteluja myös kauppasuhteista. suhteista. Tästähän on tuomioistuimen päätös. Me olemme saaneet tavata mahdollisimman paljon eri toimijoita eri aloilta mahdollisimman edustavasti, voidaksemme saada hyvin laajan käsityksen tilanteesta. Olen jo kuullut kommentteja siitä, että tämä vierailu ei ollut riittävän tasapainoinen, emmekä tavanneet liittävästi kansalaisen edustajia. Vastaisin, että me olemme olleet edustuston käytettävissä siellä ja olimme valmiita ottamaan vastaan sekä Marokon että muiden edustajia. Me halusimme parhaan mahdollisen pääsyn tuotteille. En ole mikään naivi ihminen, tiedän, että me kaikki emme voi saada sitten samaa mieltä tästä asiasta olemaan, mutta kuitenkin me olemme tehneet kovasti työtä näissä vaikeissa olosuhteissa tehdäksemme parhaamme. Ja erityisesti olemme tavanneet sitten useita taloudellisia toimijoita, jotka todellakin sitten hyötyvät tästä tekemästämme sopimuksesta. Ja monta kertaa puhutaan sitten laajemmasta poliittisesta ja geopoliittisesta tilanteesta täytyy tosiaan sitten myös muistaa, että tällaisesta suotuisammasta kauppaedusta alueen asukkaat voisivat hyötyä suhteessa keskushallintoon, kun kyse on paikallistuotteista, jotka voitaisiin tuoda suoraan unionin markkinoille riippumatta keskushallinnosta minä olen äh, miettinyt tätä asiaa tarkoin ja seuraavat kohdat ottaisin huomioon. Eli tuo käynnissä oleva rauhanneuvottelu, sen rinnalla täytyy käydä muita neuvotteluja. Köhler on tässä neuvottelemassa Geneven puolesta ja me tuemme hänen esittämäänsä hyvin tarkoin ja hänen, hänen ryhmänsä pidämme tiivistä yhteistyötä. Vaikka meillä olisi näkemykset toisistaan poikkeavia, niin me teemme tiivistä yhteistyötä YK edustajien kanssa. Ja toiseksi näistä oikeudellisista kysymyksistä. Me varmasti tiedämme, että epävarmuutta on olemassa edelleenkin ja siitä syystä meillä onkin tämä suositus hyvin varovaisessa muodossa esitettynä. Ja kolmanneksi, olemme sitä mieltä, ettei tulisi nyt ryhtyä rankaisemaan paikallisia tuolla alueella vain odottelemassa konfliktin ratkaisua, kun he, nämä paikalliset voisivat hyötyä suotuisuumuuskäytänteistä jo nykyiselläänkin. Ette mietä tätä poliittisen neuvottelun vangiksi. Ja lopuksi toivomme, että pääsemme tämän ratifioinnissa, tässä ratifioinnissa eteenpäin luomalla sellaisen mekanismin, konkreettisen mekanismin, joka sitten Länsi-Saharan tuotteet jäljittää selkeästi hyvin tarkoin, sitten tiedettäisiin, mistä tuotteista on kyse, mitä tuotteita juuri Länsi-Saharasta tuodaan ja mitä tuotteita puolestaan muualta Marokosta. Tämä jäljitettävyysasia on tekninen asia, ne täytyy pystyä, nämä tuotteet täytyy pystyä jäljittämään hyvin tarkoin, yksilöimään ne tarkoin, tavoin ja sitten me saamme tietää, miten toimimme tämän alueen kanssa. Ja jos ajattelemme komission muotoilua ja sitten Marokon tekstimuotoilua, tämä on yksi ennakkomuotoilu tästä tulevasta sopimuksesta me toivomme, että tämä sopimus saataisiin taloudellisesti toimimaan, mutta myös ihmisoikeusnäkökulmasta ja toivomme, että parlamentti saa riittävästi tietoa neuvottelujen edistymisestä. Olen innokkaana tässä odottamassa teidän ajatuksianne, hyvät kollegat, ja teidän ehdotuksianne tähän sopimukseen. Kiitos. Äh. Paljon kiitoksia seuraavana puhujanamme ensimmäinen varjoesittelijä EPPstä, edustaja Siku. Olkaa hyvä. Eh, grazie, presidente. Ma innanzitutto... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea minä haluaisin kiittää kollegaa erittäin hienosta työstä, jota hän on tehnyt. Ja erityisesti haluaisin kiittää siitä, että hän on äh, hyvin laajan lähestymisen omaksunut äh, 360 astetta on nyt käyty läpi, myöskin erilaisten ähm, tarkastelujen kautta. Koko aloite on käyty läpi äh, teknisesti ja oikeudellisesti. Kaikki ne muutokset, joita me tarvitsisimme, jotta meillä olisi vankka rakenne, ja että meillä olisi kaikki tarvittavat elementit, että pääsisimme ratifointiin. Minä olen sitä mieltä, että mitä on mahdollista saavuttaa, on nyt tehty. Ja sanoisin, että kaikki mahdollinen on myös jo tehty hyvin. Tässä yhteydessä meidän täytyy muistaa se, että me olemme tietyllä tavalla ottaneet poliittisen tilanteen arvioinnin, ähm, mutta emme ole halunneet tehdä virhettä ylittää omat äh, toimivaltamme rajat ennen kaikkea. Meidän pitäisi saada aikaan riittävä tasapaino, sillä käytännössä intervaliokunnallahan on tässä toinen tehtävä ja toinen tavoite. Me keskustelemme kauppasopimuksista ja me puhumme kauppasopimuksen ratifioinnista. Minä uskoisin, että tässä yhteydessä erityisesti se, että me tarkistamme sen, minkälaisia intressejä Länsi-Saharan asukkailla saattaa olla, on kyseessä. Ja nämä intressithän tulevat erityisesti siitä, että meidän pitäisi tunnustaa tuo alue viennin yhteydessä, että meillä pitäisi olla merkinnät, jotka kertovat hyödykkeiden alkuperästä. Tämä olisi mekanismi, joka ennen kaikkea tyydyttäisi tuomioistuimen tietyt vaatimukset. Ja minusta vaikuttaa nyt olevan niin, että meillä on tässä Marokon hallituksen puolelta täysi tahto tehdä yhteistyötä. Se haluaa tämän saada toteutettua, joten mitä nyt tulee tilanteeseen, meillä pitäisi olla mekanismi, joka ei ehkäpä jäljitettävyyttä täysin takaa, mutta meillä pitäisi olla merkinnät, jotka kertovat eh, kunkin hyödykkeen alkuperästä, jossa tulee Länsi-Saharasta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia SND puolesta. Eh, Elena, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, presidente. Kiitän puheenjohtaja. Niin, ryhmäni puolesta varjoesittelijänä sanon tässä muutama sanan kun edeltävä varjoesittelijä sitten kieltäytyi olen seurannut tätä keskustelua tuomioistuimen päätöksestä lähtien ja koordinaattorikin Alessia Moska on ollut tässä työssä mukana hänen kanssaan. Olen toiminut ja minä sitten Lalandille sanoisin, että me periaatteessa suhtaudumme tähän myönteisesti tämän sopimuksen uudistamiseen periaatteessa. Ja me pitkälti olemme hänen päätöslauselman on samaa mieltä unionin ja Marokon suhteiden määrittelystä parantaaksemme suhteita ja tuoda saadaksemme tuottelijaiksi ne, meidän täytyy myös sitten operatiiviseksi saada tämä yhteistyön kautta kaikkien eurooppalaisten sääntöjen mukaisesti. Ryhmäni siis on hyvin vahvasti tässä vaatimassa käytännön toteuttamista ja myös tätä uudistusta. Eli meidän täytyy toimia hyvin vaativasti. Ryhmäni kyllä tietää, miten vaikeaa näitä näissä neuvotteluissa on edetä, mutta kuitenkin haluamme poliittisesti ja teknisesti saavuttaa varmuuden siitä, että tästä voidaan hyötyä sitten tehokkaasti tuolla Länsi-Saharan väestössä myös tuomioistuimen päätöksen mukaisesti ja myös sen takia, että me itse uskomme tähän. Marokon hallitukselta myös pyydämme mahdollisimman laajaa yhteistyötä asian eteen ja se on unionin ystävävaltio ja varmasti ryhtyy tällaiseen yhteistyöhön. Esittelijälle sanoisin sen verran, että varmasti voimme sitten parantaa tätä muotoilua, jotta tekstissä oltaisiin vähän tiukempia, jotta se palvelisi vähän enemmän sitten parlamentin mielipidettä hyvin monet ovat huolissaan monista asioista ja sen, sen täytyisi näkyä tässä päätöslauselmassa. Tässä täytyy vaatia sitä, että tuo, tuomioistuimen näkemykset otetaan huomioon ja näin palvellaan sitten paremmin sopimuksia, sopimusta unionin ja Marokon välillä, koska tämä myös palvelee tietysti Marokkoa kokonaisuudessaan. Ja päätöslauselman täytyy selvästi viitata sitten väestön oikeuksiin juuri tuolla alueella, jossa nämä kansainväliset erinäiset eh, välitystoimet ovat hyvin monimutkaisia ja kestäneet hyvin pitkään. Uskon, että kuitenkin kaikki voimme nähdä tässä yhteistyövälineessä myös myönteisiä eh, piirteitä, kun kyse on strategisesti läheisimmästä, yhdestä läheisimmästä naapurivaltiostamme. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta edustaja Lunes, olkaa hyvä. Eh, Ik zal het wat korter houden. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin olla sanainen. Voin toistaa se, mitä tällä on todettu. Mitä kollega kansanpuolueesta jo sanoin, haluan kiittää esittelijää luonnoksesta. Me ECRssä vielä arvioimme tätä tekstiä, katsomme, että se on hyvin tasapainoinen. Tätä kautta meillä olemme saaneet tämän kaksinkertaisen lähestymistavan, jota suunnittelimme. Ja luonnollisesti tämän sopimuksen täytyy tulla myös asianmukaisesti hyväksytyksi, mutta toisaalta luonnollisesti on tehtävä selväksi, että me olemme sellaisen mekanismin puolesta, jonka kautta on seurattavissa teknisesti että tuotteet tulevat länsisaarasta, jolloin me voimme EU-ssa tietää, mistä ne tulevat, ja voimme sitten laatia myöskin tilastoja tästä. Tämä on lähestymistapa, jota ECR tukee. Me tuemme myös neuvotteluja YK edustajien taholta, jotka käynnistyisivät tulevassa, tulevan kuukauden alussa niin, että saataisiin ratkaisu, joka olisi kestävä tähän konfliktiin yleisesti. Me siis odotamme edelleenkin rakentavaa yhteistyötä esittelijän ja muiden varusteiden kanssa tämän tekstin pohjalta, ja me pidämme sitä tasapainoisena. Kiitos. Paljon kiitoksia Heidi Hautala. Now we have heard... Paljon kiitoksia. Nyt me olemme kuulleet ryhmiä, jotka eivät olleet edessä mukana tuolla vierailulla, josta me tänään keskustelemme. Ja minä haluaisin sanoa, että olen erittäin hämmästynyt siitä, ettei kukaan ole maininnut tilannetta, joka liittyi valtuuskuntavierailuun. Ja että se ja näiden mietintöjen laadinta on hyvin arka luontoista. Meidän pitäisi aloittaa siitä, siitä, että vuoden 2016 joulukuun Euroopan unionin tuomioistuimen päätös on meidän pohjamme. Euroopan unioni ei tunnusta ähm, Länsi-Saharan kuulumista Marokolle. Ja kaiken meidän toimintamme pitäisi pohjata tähän tosiasiaan. Intavaliokuntana luonnollisesti meidän täytyy ratkoa kauppakysymyksiä, jotka liittyvät tähän tilanteeseen, mutta minä en ole kuullut komissiolta mitään siitä, että he pystyisivät ratkaisemaan ongelman, joka liittyy tuotteiden äh, alkuperämerkintöihin ja jäljitettävyyteen, kun ne tulevat äh, Länsi-Saharan alueelta. Olen hyvin kiinnostunut, jos teillä olisi nyt joitakin eh, epätavanomaisia ratkaisuja, mutta tähän mennessä vaikuttaa olevan niin, että tämä on mahdoton tehtävä, sillä Marokko ei halua tunnustaa sitä, että Länsi-Sahara on erillinen oma alueensa ja eh, tämä on jotakin, minkä Euroopan unionin tuomioistuin on tunnustanut. Meidän pitäisi myöskin tunnustaa se tosiasia, että näillä Miehitetyillä alueilla ihmisoikeustilanne on hyvin huono. Minä olen aivan omin silmin eh, valtuuskuntavierailulla nähnyt sen, että ne kansalaisjärjestöt, jotka itsemääräämisoikeutta tukevat, eh, ovat pysyvästi, jatkuvasti eh, syrjinnän ja ahdistelun kohteena sellaisena, että niihin kohdistavat viranomaiset ja poliisiviranomaiset. Eli on hyvin vaikeaa nähdä, kuinka tilanne voisi kypsyä sillä tavoin, että Euroopan unioni voisi ottaa näiden sopimusten sovellusalan Länsi-Saharan alueen mukaan, ja pelkäänpä, että teemme virheen, jos näin toimimme. Tietenkin voimme aina puhua siitä, että sopimus hyödyttäisi paikallista väestöä, mutta tämä ei ollut Euroopan unionin toimijoistuminen päätöksen ydintä. Tuossa päätöksessä todetaan, että kansalaisten itsensä suostumus täytyy saada näihin sopimukseen, ja YK on mukaan tämä tarkoittaa polisariota. Nyt jos me lähdemme ratifioimaan näitä sopimuksia pelkäänpä, että me menetämme viimeisen vaikutusvaltamme ja vipuvoimamme Marokkoa kohtaan, ainoa mahdollisuuden saada tähän konfliktiin rakentava ratkaisu, sehän on jatkunut jo vuosikymmeniä. Minun ryhmäni siis ei todellakaan halua antaa suostumusta tähän sopimukseen ja olen varma, että tätä sopimusta voidaan oikeudellisin perustein vastustaa, jos se sovitaan. Niin, uskon, että meillä tulee olemaan jonkin verran äh, hankaluuksia, vaikka jatkaisimme näin. Nyt edustaja Minö, olkaa hyvä. Tack well. Kiitos puheenjohtaja. Me pyörimme edelleenkin kehää Tuomioistuin totesi 2016, että sopimus Marokon kanssa ei ole sovellettavissa Länsi-Saharan alueella ilman väestön suostumusta ja että polisario on 34-74, äh, joka edustaa väestöä. Komissio tekee tästä nyt semanttisen keskustelun. Euroopan tuomioistuin pyytää suostumusta ja nyt komissio sanoo, että me teemme mielipidetiedustelun. Polisario on laillinen edustaja ja komissio sitten kysyy muutamalta ihmiseltä, jolla on yhteyksiä Polisarioon. Ja tässä joka leikitään käsitteellä. Tämä ei ole kovinkaan vakuuttavaa. Minusta komissio tässä ei vie pohjaa pois pelkästään YK työltä, vaan myöskin omalta uskottavuudeltaan. Ja sitä paitsi tuotteita tulee nyt markkinoillemme myöskin miehitetyiltä alueilta, eikä tästä ole mitään, tähän ole mitään perusteluja, jotka olisivat todella vedenpitäviä on ollut oikeudellinen yksikön suositus ja kaikilla kunnioituksella heitä kohtaan, jotka selvät, mutta he eivät ole niitä, jotka tässä olisivat olla ratkaisevan tärkeitä. Ratkaiseva tässä on Euroopan tuomioistuin, joten täytyy vielä kysyä sitten siltä, riittävätkö nämä toimenpiteet, joita on esitetty juridisesti ja se, että käynnistettäisiin uudelleen neuvotteluja YK-tasolla polisarion kanssa, Köhler ja Rovala Lund ovat sanoneet, että neuvottelut käynnistyvät joulukuun alussa, mutta silloinhan meidän pitäisi tästäkin syystä oman äänestyksemme osalta odottaa sitä, että nämä neuvottelut käynnistyvät. Lot, Tiziana Begin. Kiitokset. Ja sitten vielä Tiziana Begin, olkaapa hyvä. Kiitokset. Puheenjohtaja, kiitokset tällä Londille tästä päätöslauselmaehdotuksesta ja sen esittelystä. Siinä merkittävimmät asiat Marokko-sopimuksessakin esitetään selkeästi. Ja myös Länsi-Saharan tilanne. Uskon, että tässä nyt näkyy hyvin juuri se, että me voimme tehdä kauppasopimuksen, eikä tässä ole tarpeen nyt ratkoa näitä poliittisia kysymyksiä koska se kuuluu YK äh, siipien suojaan. Marokko on strateginen äh, kumppani erityisesti laittoman maahanmuuton torjumisessa. tietyt jäsenvaltiot ovat jo pyrkineetkin ja aloittaneetkin tiettyjen tuotteiden pääsyn alueilleen. Tämän alueen ihmiset kuitenkin ovat joutuneet nyt kovasti kärsimään myös tiettyjen valtioiden asettamista tuotteiden tuontisanktioista. Ja näin se on sitten vaikuttanut oikopäätä heidän kilpailukykyynsä. Jos ajattelemme tätä vierailua tuonne paikan päälle, sai, sieltä saatiin varmasti tarpeellista tietoa nykytilanteesta ja myös saatiin tietää, minkälainen maatalouden kehitystilanne siellä on, teknologinen kehitystilanne Länsi-Saharassa. Länsi-Saharan teknologinen kehitys äh, täytyy ottaa huomioon. Emme saa jättää Länsi-Saharan väestöä sopimuksen ulkopuolelle ja syrjiä heitä entistä enemmän. Meidän täytyy myös kiinnittää huomiota tuohon jäljitettävyyteen entisen erityisesti ja myös kiinnittää huomiota väärennettyihin tuotteisiin ja siihen, että näitä voitaisiin enemmän estää pääsemästä meidän markkinoillemme, koska nämä eivät palvele juuri ketään todellisuudessa. Me olemme myös saaneet sitten poleemisia viestejä tältä alueelta suhteessa tekemäämme päätöslauselmaan. Me olemme tavanneet paikallisia edustajia vierailumme aikana myös olemme tavanneet näiden kaikkein ristiriitaisimmissa väleissä toistensa kanssa olevien heimojen ja kansojen edustajia, kun muun muassa Sahrawin kansanedustajia. Ja haluaisin tässä korostaa sitä, että päätökset on tehty, jotta me voisimme kunnioittaa valtuuskuntavierailun tavoitteita. Tässä kyseessä ovat ne hyödykkeet, joita kaikkein eniten maasta viedään. Paljon kiitoksia. Now it's Klaus. Paljon kiitoksia Klaus Brunner. Vielen Dank. Kiitos. Halusin esittää kommentin. Nimittäin täällä sanottiin, että tilanne olisi hyvin mutkikas paikan päällä. Minusta tilanne oli mutkikas. Kysymys on yhden maan hyökkäyksestä itsenäiselle alueelle ja me neuvottelemme kauppasopimuksesta, joista voista hyötyy tämä maa, Marokko. Meidän pitää nyt katsoa tarkemmin, mitä oli tuossa tuomioistuimen päätöksessä, niin kuin täällä on jo todettu. Yksi osa tästä päätöksestä on jäänyt huomiota, nimittäin se, että tarvitaan Länsi-Saharan kansan suostumus, ei niiden, jotka asuvat äh, paikan päällä. Näin todettiin tässä päätöksissä yksiselitteisesti, että tätä ei ole tapahtunut. Toinen asia, joka minusta on vielä tärkeämpi, on se, että täällä on toistuvasti todettu, että jos me emme tee tätä sopimusta, me vahingoitamme paikallista väestöä siksi, että me estämme siltä tuotteiden viennin. Valitettavasti nyt vain on niin. Aivan äskettäin minä jälleen sain tämän tietää, että kysymys ei ole saharaueista, siis tästä väestöstä, vain väestöstä, joka Marokosta on muuttanut tälle alueelle. Muilla, muilla seuduilla me puhuimme siirtokuntalaisista. Ja he hyötyvät tästä. Alkuperäiset saharauit saavat aivan toisluokkaisia työpaikkoja näissä yrityksissä, mutta he eivät hyödy siitä, mitä tapahtuu heidän alueellaan. Ja jos olisivat itsenäisiä, silloin he itse voisivat harjoittaa mentiä, itse harjoittaa taloudellista toimintaa. Ja tämä on asia, jonka minulle ovat kertoneet ihmiset paikan päällä, ja siksi minä varoitan siitä, että tehdään tämä sopimus. Dankeschön, Maria Arena. Paljon kiitoksia, Maria Arena. Hello. Ehkä aloittaisin kiittämällä edustajalla Lundia hänen työstään. Haluaisin muistuttaa syystä, miksi käsittelemme asiaa tänään. Syy on se, että meillä on tuomioistuimen päätös, joka on todennut, että jo tehty sopimus on laiton. Jos me tuomme Länsi-Saharasta suostumuskäsittelyn myötä tuotteita, Länsi-Saharan väestön täytyy tämä hyväksyä. Eli menneisyyden sopimus ei ole laillinen, tuotteita on tuotu etuisuuskäsittelyn myötä Eurooppaan ilman väestön suostumusta. Me pyrimme nyt palaamaan laillisuuden piiriin vastaamaan tuomioistuimen päätöstä siis. Eli joudumme palaamaan tässä kahteen alkuperäisen kysymykseen. Tuomioistuin ensinnäkin esitti kysymyksen siitä, hyväksyykö alueen väestö sopimuksen ja toiseksi sen, että sopimuksen täytyy todeta selvästi, että sopimus ei kata Länsi-Saharaa, mutta että siinä on laajennus, joka voi ottaa piiriinsä Länsi-Saharan tuotteita. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että väestön suostumus täytyy olla. Komissio on kuulemisia järjestänyt, mutta meidän oikeuden yksikkömme toteaa, että nämä kuulemiset olivat heikkoja. Tuomioistuimen päätös valitettavasti ei kuitenkaan sano, kuinka väestön suostumus täytyy hankkia. Eli tässä on hyvin, hyvin vaikea tilanne joka pitäisi ratkaista. Sitten tähän toiseen osaan liittyen sitä vastoin, tämä toinen osahan toteaa, että sopimus ei Länsi-Saharan tuotteita kata, paitsi jos laajennus tapahtuu. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla aivan selvä mahdollisuus jäljitettävyyteen ja merkintöihin tämän alueen tuotteiden suhteen. Ja tällä hetkellä tällaista mekanismia ei ole olemassa. Meillä ei ole selvää fyysistä mekanismia, järjestelmää. En puhunut tilastotieteestä, sillä emme saa unohtaa, että Marokko tässä sanelee sen, mitä autonomisella alueella tapahtuu. Luotammeko siihen, että Marokko toimittaa meille tilastotiedot? Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi ensinnäkin luoda fyysinen jäljitettävyysjärjestelmä esimerkiksi postinumeroiden avulla niin, että selvästi tiedettäisiin, mistä tuotteet tulevat. Ja haluaisin esittää tässä kysymyksen edustaja Lundille. Onko meillä nyt ratifioinnin jälkeen mahdollisuus luoda mekanismi, jonka Marokko hyväksyy, sillä Marokkohan se täytyy hyväksyä, niin että meillä voisi olla siis luotettava mekanismi jäljitettävyyden merkintöjen osalta länsisairaan tuotteissa. Tämä on se, mitä me vaadimme. Minä en halua, että me ratifioimme sellaisen sopimuksen, jossa ei ole suunniteltu jo entuudestaan näitä menettelyitä. Tiedätte, että nämä uudelleen tarkastelulausekkeet ja niin edespäin. Tiedämme kaikki, mitä tämä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että parlamentti on jo tietyllä tavalla tullut huiputetuksi yhden kerran, ja toista kertaa meitä ei kyllä nyt saa huiputtaa. Meidän uskottavuutemme edustajina on kyseessä tässä sopimuksessa. Meidän täytyy tehdä tämän päätöksen mukaisesti työmme, eikä päätöslausuma. Kiitoksia. Minä voin jatkaa heti tästä. Minusta tämä seurattomuusmekanismi on erittäin keskeinen kysymys. Aikataulun mukaan, että haluaisimme kolmas joulukuuta ottaa kantaa tähän asiaan. Saamme kolmanteen joulukuuta konkreettisesti tällaisen tiedon, siis sellaisen, mistä on sovittu Marokon kanssa niin, että me emme vain saa kuulla teoriaa siitä, millainen tämä mekanismi voisi olla. Ja toinen asia, joka on nostettu esille useaan otteeseen, on tämä tuomioistuimen päätössä puhutaan väestön suostumuksesta. Onko tämä valtuuskunta puhunut Polisarion edustavien edustajien kanssa, ovatko tänne suostumuksen, vaan sanoneet, että ei, tästä, tästä, että me emme anna tukeamme tälle. Ja sitten seuraava kysymys kuului Sirvalla Lounda. Te sanoitte, että olette ollut yhteydessä YK erikoisedustaja Köylerin kanssa, joka 6.7. alkanut neuvotella. Mitä hän sanoo tästä? Pitääkö hän hyvänä sitä, että me olemme hyväksymässä tällaista sopimusta? Vai suhtautuuko hän tähän kielteisesti? Voittaako hän vain siihen, että kaadetaan öljyä liekkeihin, kun on kysymys tällaista konfliktista? Sen sijaan, että hän pyrkii ratkaisemaan tätä konfliktia, mikä on äärimmäisen vaikeaa. Ja tästä syystä tämä kysymys, mitä hän sanoo tähän, ja miksi meidän pitäisi, ennen kuin neuvotellaan, kolmas joulukuuta hyväksyä jotakin mikä on syy tähän kiireeseen? Miksi tämä pitää tapahtua näin nopeasti? Tätähän on niin pitkään muutenkin tässä nyt jo lykätty. Miksi me voi tammikuussa, helmikuussa tehdä tästä, kun kenties neuvottelut ovat olleet menestyksekkäät? Ja sitten näiden menestyksen neuvottelujen jälkeen me sitten sen valossa, mitä on tapahtunut, teemme jonkinlaisen päätöksen ja otamme asian sitten mukaan. Kyllä haluaisin kyllä sanoa, että kauppasopimukset eivät ole epäpoliittisia – ei ole olemassa puhtaasti taloutta, joka olisi jotenkin irrallaan politiikasta ja tällaisista konflikteista. Luonnollisesti nämä asiat ovat yhteydessä toisiinsa ja siksi meidän pitää käsitellä asiaa vakavasti, eikä toimia niin kuin komissio usein tekee, ikään kuin kysymys olisi jonkinlaista teknisestä asiasta, jota tässä hiukan käsiteltäisiin. Ehm. Tekniikkakin on politiikkaa. Kiitos puheenjohtaja tottahan se on kaikkien sopimuksien osalta. Ja myös kysymykset, joita me täällä lainsäätäjinä, meidän pitää kantaa näistä vastuuta ja siksi eh, mehän olemme tässä, tässäkin asiassa eh, lainsäätäjänä. Tässä on selkeästi kysymys kansainvälisestä oikeudesta ja myöskin talousoikeudesta. Ja kansainvälisen oikeuden toimijana Euroopan unioni minun mielestäni täytyy selkeästi eh, pitää kiinni siitä, mitä on Euroopan tuomioistuimen päätöksessä sanottu. Ja siellä yksityisesti todetaan, että EUn täytyy neuvotella polisarion rintaman kanssa, jotta saadaan Länsi-Saharan väestön ennakkosuostumus. Siis Länsi-Saharan väestö täytyy antaa ennakkosuostumuksensa Polisarion rintaman kautta mihin tahansa kansainväliseen sopimukseen, jota sovelletaan Länsi-Saharan alueella. Ja tätä kautta voidaan määritellä se, onko niin, että kansainvälinen sopimus voi vahingoittaa tai hyödyntää Länsi-Saharan väestöä. Minä siis siterasin tätä erikseen siksi, että uskon, että tämä todellakin on keskeinen kysymys, joka nousi esille tässä mietinnössä. Se, miten me suhtaudumme koko tähän ongelmaan. Ja tämä koskettaa myöskin meidän uskottavuuttamme. Me emme ole matkustaneet alueelle ja käyneet keskustelujen edustajien kanssa, jotka mainitaan Euroopan tuomioistuimen päätöksessä väestön edustajia. Tämä on tässä koko ongelman ydin. En halua puuttua kaikkiin asioihin, jotka kollegat ovat puhuneet, on tämä jäljitettävyysmekanismi, tai se hyöty tai hyödyn puuttuminen, mitä tulee tiettyihin väestön osiin, joita tämä sopimus voisi koskettaa tai tulisi koskettamaan, minusta meidän pitäisi ottaa selkeä periaatteena poliittinen kanta täällä parlamentissa. En hyväksy sitä, että jostakin aikasyistä pyritään nyt jotenkin syytätä vastuu muualle. Kyllä meidän pitäisi todellakin puhtaasti ja avoimesti käsitellä koko tätä menettelyä ja toimia niin, että se on perusteltua. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gavelik. Thank you, Chair. I would like to... Kiitokset puheenjohtaja niin tuomioistuin oli huolissaan Länsi-Saharan väestöstä. YK edustajat, Länsi-Saharan edustajat, kuten kansalaisjärjestökin, kansalaisyhteiskunnan edustajatkin vastustavat tätä sopimusta kun on kyse jäljitettävyydestä. Sitä täytyy ottaa käyttöön ennen kuin parlamentti äänestää sopimuksesta. Länsi-Sahara ei ole Marokon osa ja meidän ja tulliviranomaistemme täytyy pystyä osoittamaan, mistä tuotteet ovat peräisin. Eli jäljitettävyysmenetelmä täytyy olla, eli se ei voi olla pelkästään vain puheen kohteena. Me haluaisimme siksi tietää enemmän, minkälaiset seuraavat askeleet ovat tiedossa Marokon kanssa, mutta myös mitä jäsen jäsenvaltiot ovat aikeissa tehdä. Kiitos. Thanks a lot. So... Paljon kiitoksia. Tässä olikin paljon kysymyksiä komissiolle. Toivottavasti Sabine Ensa tulee antamaan meille riittävät vastaukset näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin omalta osaltani kiittää edustaja Lelandia hänen hyvän tunnollisesta ja tasapainoisesta mietinnöstään. Eikö liittyy tähän arkaluontoiseen kysymykseen. Me otamme ilolla mietinnön vastaan. Haluaisin muistuttaa omalta osaltani myöskin siitä, kuinka tärkeä tämä sopimus on alueen investointivakaudelle – ja myöskin yhteistyölle. Yhteistyölle, joka kattaa muitakin aloja kuin kaupan Marokon kanssa, mutta myöskin Länsi-Saharan alueen asukkaille ja äm, sen sosioekonomiselle ja ympäristölliselle kehitykselle. Me olemme kuulleet melkoisin paljon vaatimuksia jäljitettävyyden puolesta ja sen puolesta, että komissio löytäisi äh, epätavanomaisen ratkaisun sille. Ehkäpä voisin antaa teille jonkinlaisen kuvan siitä, mikä tilanne on työssä tällä hetkellä ja mistä olemme tällä hetkellä kontekstissa keskustelemassa. Ensinnäkin, äh, mitä tulee jäljitettävyys, äh, mm, teen ähm, tiedonvaihtomekanismin kautta. Tämä on jäljitettyyttä, jonka toteutamme Markon itsensä kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään vuoden välein assosiaatiokomitean kanssa me käymme jäljitettyvyyttä läpi ja me olemme tällä hetkellä keskustelemassa marokkalaisten kanssa siitä, mikä voisi olla tämän vaihdon muoto tulevaisuudessa tavallisesti vaihto kattaa kaikki ne asiat, jotka ovat komission raportissa, eli alueen kehitysindikaattorit, kestävyyden, tuotannon, tärkeimpien tuotteiden viennin, kehityksen ja niin edespäin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi saada hyvin yksityiskohtaista tietoa, hyvin laajasta ryhmästä kysymyksiä. Tällaisen mekanismin pitäisi olla käytössä viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun sopimus on astunut voimaan, mutta me oletamme, että tämä voitaisiin tehdä jo aikaisemmin. Toinen kohta, ja uskoakseni tässä vastaan äh, enemmänkin kysymyksiin, joita edustaja Areena ja muut esittivät. Tällä hetkellä me keskustelemme Marokon kanssa teknisestä mekanismista, jonka tarkoituksena olisi tehdä mahdolliseksi automaattisesti automaattinen tietojen vaihto, jotta saisimme tietoa Länsi-Saharan tuotteiden viennissä. Tämä tekisi meille mahdolliseksi tehdä reaaliaikaisia tilastoja eikä menneisyyttä koska vie sellaisia, kuten tällä hetkellä tapahtuisi tietojen vaihto toimen kautta. Tämä on jotakin, mitä käsittelemme teknisellä tasolla ja uskomme, että tällainen automaattinen mekanismi olisi mahdollista toteuttaa melkoisen nopeasti. Me olemme käyneet neuvotteluja ja keskusteluja Marokon kanssa tästä asiasta ja minä olen luottavainen sen suhteen, että löydämme ratkaisun melkoisen nopeasti. Kolmannekseen tuotteiden merkintäkysymys tuotiin esiin. Sotin esiin itse asiassa monta kertaa keskustelussa ja halusin tässä yhteydessä olla hyvin selväsanainen. Merkinnät ovat kysymyksenä tämän kauppasopimuksen sovellusalan ulkopuolella. On aivan selvää, että kun tuotteita tuodaan Euroopan unioniin, tuotteiden täytyy Euroopan unionin lainsäädännön vaatimuksia kunnioittaa, mutta alkuperämerkinnät sinänsä ovat tämän sopimuksen puitteiston ulkopuolella. Me siis teemme tällä hetkellä tiedonvaihtomekanismin parissa töitä. Äh, sitä voitaisiin tehdä myöskin retroaktiivisesti. Ja tämän lisäksi meillä on tulossa reaaliaikainen vientitilastoja tuottava järjestelmä. Me etenemme mahdollisimman nopeasti marokkolaisten kumppaneiden kanssa näissä asioissa. Meidän pitäisi saada parlamentille siis näihin mekanismeihin liittyvä täysi tieto kun parlamentti äänestää suostumuksestaan. Ymmärrämme, että tämä on parlamentin päätöksentekoa ajatellen erittäin kriittinen kysymys. Me ylihuomenna tulemme Marokon edustajien kanssa neuvottelemaan asiasta ja toivottavasti voimme palata parlamenttiin hyvin nopeasti iloisten uutisten kerran. Haluaisin tässä viitata myöskin muutamiin muihin asioihin, joita eh, mainittiin tässä neuvottelussa. Ensinnäkin eh, kysymys suostumuksesta siitä, onko tämä suostumisprosessi itse asiassa sitä, mitä tuomioistuin on vaatinut. Tässä yhteydessä haluaisin viitata oikeudellisen yksikön, parlamentin oikeudellisen yksikön kantaan. Se on todennut, että kuulemisprosessi on jotakin, mitä voidaan kohtuullisesti ajateltuna pitää tapana varmistaa Länsi-Saharan väestön intressit. Tuomioistuin on siis tällaista suostumusta väestöltä vaatinut. Se ei manut sitä, kuinka suostumus pitää hankkia, mutta oikeudellisen yksikön mielipide on se, että me olemme tehneet kaiken mahdollisen ja kohtuullisesti oletettavissa olevan, jotta tällainen suostumus saataisiin. Mitä sitten tulee Länsi-Saharan väestöön ja siihen, kuinka polisario heitä edustaa. Haluaisin myöskin viitata oikeudellisen yksikön mielipiteeseen jälleen kerran parlamentin oikeudellisen yksikön mielipiteeseen kohtaan 24, jossa oikeudellinen yksikkö aivan oikein tuo esiin sen, että YK on päätöslauselma ei käsitä tämän väestömääritelmää eikä myöskään sitä, mikä on legitiimi taho edustamaan väestöä. Polisario on tunnustettu poliittisessa prosessissa tuon väestön edustajaksi, mutta väestön tai kansan määritelmä ei ole selkeä. Tässä ei ole siis määritelty sitä, ketä tarkoitetaan, kun puhutaan alueen väestöstä. Ja sitten viimeinen kysymys siitä, miksi me emme tee tiettyjä toimia polisarion kanssa tai toimi toisin toisilla alueilla. Me tarvitsemme nyt äh, luottavat, äh, luotettavat äh, tuuliviranomaiset, että voisimme varmistaa sen, että Euroopan unionin vaatimuksia kunnioitetaan ja noudatetaan. Meillä on mahdollisuus vaatia myöskin tarkistuksia tuuliviranomaisilta, Ellei tällaista mahdollisuutta taata, on olemassa riski, että meille koituu äh, omien varojen ongelmia ja sitten joudumme ongelmiin koko puun kanssa ja me itse asiassa olemme määräämme Suomessa sellaisia etuoikeuksia, joita me emme voi antaa. Tullinäkökulmastakin on hyvin tärkeää, että meillä on uskottavat viranomaiset toimimassa siinä maassa ja sillä alueella, jolle me näitä etuisuuksia myönnämme. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Minulla on kolme lisäpuheenvuoro, kolme lisäkysymystä komissiolle. Kolme lisäpuheenvuoroa. Puhukaa aivan lyhyesti. Heidi Hauta, olkaa hyvä. Um, when the commission... Kun komissio toteaa, että merkitseminen ei kuulu tämän sopimuksen vaikutusalaan, haluaisin kuitenkin todeta, että kuluttajat Euroopan unionissa, heillä pitäisi olla oikeus tunnistaa tuotteita, jotka tulevat Länsi-Saharan alueelta. Miten te takaatte, että näitä kuluttajien oikeuksia, nämä kuluttajien oikeudet toteutuvat? Jos katsotte kansainvälistä oikeutta, en usko, että, tai ainakin hyvin harvat tämän talon jäsenet sanoisivat, että on normaalia tehdä kauppasopimus Venäjän kanssa, joka koskisi Krimin niemimaata. Me käsittelemme hyvin vakavaa kansainvälisoikeuden kysymystä. Tässä on tätä kysymystä, jota tässä vakavasti näyttää siltä, että komissio ja suurin osa poliittisista ryhmistä talossa, kenties kenessä ryhmistä ovat jakautuneita, tulevat nyt kuitenkin sekä syömään kakun että sitten myöskin sylkemään. Sen tulos on aika huono. Helmut Scholz. Um, I also want to pick up one question because... Tahtoisin vielä esittää kysymyksen, koska komissio pitää kiinni tästä logiikastaan siitä, mistä keskustelemme, ettekä vastannut siihen, miksi te vaaditte tämän reitin kulkemista ongelman ratkomiseksi, eli miksi asioita ei eroteta toinen toisistaan ja pyritä löytämään ratkaisua, jotka pal- palvelisivat sitten näitä eri osapuolia. Eli te pysytte tässä samassa eh, logiikassanne ja vaikka se on väärin ja tuomioistuinkin on siihen kiinnittänyt huomiota. Eli miten, miksi te jumitatte tähän? Sie haben, waren auch nicht niin, te ette aivan täysin yksiselitteinen. Ymmärsikö nyt oikein, että polisario rintamallin tätä vastaan? Mutta meidän kannattamme, että se ei ole tärke, yhtä tärkeää kuin että se antaisi suostumus, koska olemme tehneet kaiken, mitä voidaan olettaa meidän voivan tehdä, että kaiken, mitä kaiken voitava. Miksi sitten YK katsoo, että Polisario on Länsi-Saharan väestön laillinen edustaja? Onko tämä nyt sitten suostumus komission äh, mukaan? Eli kun YK hyväksyy laiseksi edustajaksi ryhmän, joka sanoo ei. Tämä minua kyllä kiinnostaisi. Ja mitä YK sanoo tähän jos me nyt olemme sitten näin läheisessä yhteydessä YK on erikoisedustaja, niin mitä hän sitten on sanonut tähän asiaan tähän mennessä. Sanoiko hän, että on hyvä, että teemme tämän vai sanoiko, että hm, tämä on vaikeaa, tämä tulee kärjistämään konfliktia, vai näkeekö että tässä olisi mahdollisuus saada jotenkin lievitettyä tätä konfliktia? Tämä on hyvin tärkeä kysymys, joka pitää etukäteen saada selvitettyä, ei jollakin kummallisilla diplomaattisilla fraaseilla joutuu, joita joutuu sitten tulkitsemaan. Ei, emme me tällaista täällä parlamentissa tarvitse. Uh, Paljon kiitoksia. Eli haluaisimme selkeitä vastauksia komissiolta näihin kysymyksiin, ehkä ulkosuhdehallinnosta myös. Okay. Uh, let me just uh, in reply to Mrs. Niin Hautalalle merkinnöistä EU-lainsäädäntö on käytössä ja se äh, koskee kaikkia tuotteita unionimarkkinoilla ja niitä myös sitten Länsi-Saharan tuotteisiin äh, sovelletaan, eli ei ole kyse erillisasetuksista tai säännöistä. Ja sitten polisariosta ja Polisario esittämästä suostumuksesta. Siitä sitten ulkosuhdeyksikön kollega jatkaa, mutta myös taksudista kollegani sanoo muutaman sanan näihin teknisiin kysymyksiin. Uh, is concerning the question of uh, why. Kiitoksia. Tämä liittyy kysymykseen siitä, miksi me seuraamme tätä logiikkaa. Kysymys, jonka edustaja Scholz esitti. Me olemme itse asiassa löytäneet vain yhden mahdollisuuden luoda etuuskäsittelyn uh, Länsi-Saharassa tuoduille tuotteille. Mitään muuta vaihtoehtoa emme ole löytäneet tai emme ole nykytilanteessa sellaista kuulleet olevan. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos kuulemisiin on sisältynyt polisario meidän toivomuksestamme muiden sidosryhmien kanssa, samoin kuin valitut eh, viranomaiset, Marokon valitut viranomaiset ja myöskin paikalliset ja alueelliset neuvostot joita, ja vastaavat elinit, joita on Länsi-Saharassa. Me olemme siis pyrkineet myöskin puhumaan Polisarion kanssa tästä kysymyksestä, eli siitä, antaisivatko he meille suostumuksensa. He eivät ole vastanneet myönteisesti meidän kutsuumme, toistuviin kutsuihin, ja me olemme toistuvasti epäonnistuneet jo siinä, että ei ole hyväksytty tätä tai ei ole saatu vastausta. Tämä on siis selkeä vastaus tähän kysymykseen. Polisario julkaisi kun ensimmäisen kerran yritimme puhua Polisarion kanssa, lehdistötiedotteen, jossa he tekivät oman kantansa selväksi, joka on se, että he eivät hyväksy tätä sopimusta. Ei siksi, että sopimus on sellainen kuin se, vaan siksi, että EU ei katso, että he ovat ainoa osapuolien kanssa käydä neuvotteluja tästä sopimuksesta. Tämä ei ollut sinänsä substanssia koskeva torjuminen, vaan ennemminkin poliittinen. Ja tästä, tässä nyt sitten ollaan, miksi EU ei voi ottaa polisariota ainoaksi keskustelukumppanikseen, niin kuin polisario haluaisi neuvotteluissa, jotka ovat tämän kaltaiset. vastaus on aika yksinkertainen jälleen kerran. Yksikään EUn jäsenvaltioista lukunottamatta hyvin laajaa joukkoa muita maita, jotka jotka kuuluvat YK, eivät tunnusta polisariota, eivät polisarion julistamaa tasavaltaa, Sahrawi, äh, arabi, demokraattista tasavaltaa, sitä ei ole tunnustettu, joten tämä on objektiivinen tosiasia, joka täytyy ottaa huomioon silloin, kun me käymme tämän tyyppisiä neuvotteluja. Poliittinen äh, todellisuus, joka liittyy, johon liittyy diplomaattinen todellisuus, ja tiettyjä objektiivisia faktoja. Jos sallitte puheenjohtaja, kommentoisin kahta asiaa, jotka erinäiset edustajat ovat ottaneet esille. Ensinnäkin, mitä YK ajattelee tästä ja miksi nyt pitää kiirehtiä tätä äänestystä. Minä ensinnäkin ensimmäisen asiaan, jotkut teistä ovat kuulleet herra Horst Köhlerin puhuneen, mm, kun hän puhui sekä Inta- että AFET-valikunnissa muutama kuukausi sitten. Ja YK yksinkertaisesti herra Kyllerin mukaan ei ota kantaa tähän, paitsi sellaisen kannan, että EU ja muut osapuolet, että niiden tulisi kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, eli YK turvaneuvoston päätösasemia ja muita lakeja, ja tulisi myös toimia sellaisella tavalla, joka ei vaaranna tai e, ennakoi YK-prosessia Länsi-Saharassa. Esitys, joka on nyt pöydällä käsiteltävänä, täysin täyttää nämä ehdot, nämä YK-ehdot. Se ei ennakoi, se ei ole yhteen sopimaton YK-lainsäädännön kanssa – ja toinen kysymys kuuluu, miksi kiirehtiä sitten tätä äänestystä? Miksi ei voida odottaa neljänteen joulukuuta? No ensinnäkin meidän ei tule unohtaa, että keskustelut, joidenkaan tarkoitus tapahtua 4.5. joulukuuta Genevessä ovat ensimmäiset noin vuote, vuosikymmeneen. Eivätkä ne varmastikaan tule olemaan viimeinen kokous tässä prosessissa, tästä tulemaan hyvin äh, pitkä prosessi osapuolten välillä, joiden kannat ovat täysin vastakkaiset ja yksinkertaisesti vie aikaa ylittää osapuolten välinen kuilu ja rakentaa yksimielisyyttä, mikä on tavoite. Eli että saataisiin kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävä äh, ratkaisu. Haluan siis todeta, että kokous 4. joulukuuta on vain yksi askel ja ja lykkäys siihen asti, kunnes on saatu selkeä täysi prosessi ja sopimus YK-prosessista tulee viemään meidät seuraavalle vaalikaudelle. Okay, and our... Hyvä. Seuraavaksi esittelemme edustaja Lalonde. Merci. Bon, moi je voudrais... Paljon kiitoksia. Haluaisin ähm, palata vielä YK prosessiin ja herra Kohleriin. YK turvallisuusneuvosto antoi päätöslauselmaan 2285 asiasta muutama päivä sitten. Ja tässä on todettu, että aikatauluksi parempi olisi kuusi kuukautta kuin yksi vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt aikataulu nopeutuu hyvin nopeasti ja ennen 30. päivää huhtikuuta meidän pitäisi löytää asian ratkaisu. Tästä syystä aikataulukysymykset siis ovat hyvin monimutkaisia. Toisaalta meillä on ollut mahdollisuus keskustella edustaja herra Kohlerin edustajien kanssa ja toivottavasti herra Kohlerin itsensä pian. Meidän äh, agenda pitäisi mennä aivan äh, tuohon loppuun asti. Meille on kerrottu, että 3.4. Äh, joulukuuta kokousta pitäisi odottaa, että voisimme toimia tai äänestää, jotta intavaliokunta siis voisi asiasta äänestää. Nämä kaksi asiaa ovat aivan erillisiä toisistaan. Toivottavasti tämä nyt on selvää. Ja herra Köhler on itse ollut paikalla ja on saanut melko lailla saman vaikutelman kuin mekin. Valtava taloudellinen ja ympäristöllinen kehitys on käynnissä ja tämä hyödystää myöskin Sahawi väestöä. En nyt tiedä, onko tämä koko väestö tuotu Marokosta vai ei. Nämä kuulut henkilöt Kuten mietinnössäni totesin, tämän alueen kehitys on hyvin hämmästyttävää ja sitä emme voi jättää myöskään huomiota. On hyvä pyrkiä tätä aikataulua siis kunnioittamaan sitä Maria Elena neljäs asia. Me olemme olleet tässä jäljitettävyyskysymyksessä erittäin tiukkaan, erittäin tie, tarkkaa tietää todellakin, mistä tulevat äh, tuotteet ja mitkä ovat niitä tuotteita, jotka tulevat Länsi-Saharan alueelta. Ja uskon, että tässä yhteydessä tämä tulee olemaan hiukan äh, jonkunlaista tappelua Marokon edustajien kanssa. He eivät ole samaa mieltä kaikista mm, seikoista aikataulusuhteen. Meidän pitäisi saada kunnolliset menettelyt Marokon puolelta voimaan, että meillä olisi todellista jäljitettävyyttä siinä, että tietäisimme, mitkä tuotteet tulevat nimenomaan Länsi-Saharasta. Uskoakseni kaikki muu tässä nyt on todettukin jo. Toivottavasti vastasin kaikille. Ehkäpä Heidi Hautojalalle vastauksena vielä seuraavaa suoraan sanottuna, kun meillä oli tietojen kierruu matkamme. Meillä oli EFDDstä eh, edustaja Titsiänä Begin paikalla, Heidi Hautola oli mukana ja minä itse olin mukana. Me emme ainakaan eh, minä tai Kristina Begin tuolloin tiedonkieruu eh, missiolla havainneet, että meillä olisi alueen väestön turvallisuutta koskevia ongelmia, ja me olemme ähm, aivan yhtä lailla kuulleet äh, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja polisarjoita. Me olemme äh, kolme tuntia molempia osapuolia kuulleet ja tiedän, että edustaja Hautala lähti ähm, keskellä yötä tapaamaan vielä muita äh, osapuolia. Vaikutti nyt olevan niin, että me emme saaneet aivan tietoa siitä, mitä tuolloin kahden tai kolmen aikaan keskellä yötä Dajunin kaupungissa tapahtui. Tällainen on minun kantani. Ja olen sitä mieltä, että talouden kehitys tuolla alueella on jotakin, mitä me emme voi vain heittää nurkkaan. Herra Köhler työ ja se, mitä Genevessä tapahtuu, on jotakin, meidän täytyy ottaa huomioon. Ja minulla on myöskin sellainen tunne, että amerikkalaiset ovat hyvin, hyvin halukkaita saattamaan tämän asian nyt päätökseen. Se on ollut levällään aivan liian monta vuotta ja minulla on sellainen tunne, että marokkalaisten täytyy tehdä ponnistuksia nimenomaisesti tämän jäljitettävyyskysymyksen parissa, että me voisimme löytää kattavan sopimuksen sellaisen, joka tyydyttäisi kaikkia. Kiitoksia. So Heidi Hautala on... Edustaja Hautala halusi kertoa, mitä hän keskellä yötä kello kolme yöllä puuhasi. Kun nimeni nyt mainittiin, lopultakin minälläkin äh, tarjosin tätä kokemusta olla tässä mietinnössä, mutta sitten sanottiin minulle, että se oli vain yksityinen havainto, joka liittyy millään tavalla tähän missioon, mutta se kuitenkin vahvisti minulle sen, että nämä kansalaisyhteiskunnan järjestöt, jotka ovat äh, itsemääräämisen puolella, niihin kohdistuu häirin, niiden toimintaan kohdistuu häirintää. Me puolen yön ja kello kahden välillä me näimme, miten paljon äh, poliiseja pysäytti auton, jossa kuljettaja syytettiin siitä, että hänellä oli turvavyötä ja hänen ajokorttinsa vietiin häneltä. Joten meidän täytyy keskustella näiden siviilipukuisten poliisien kanssa ja kun läsnä oli paljon poliisiautoja, miksi tämä eh, eh, ei ollut kovinkaan epätavallista näillä kaduilla, niin kuin me olemme nähneet, mutta olennaista on se, että raportti, jonka eh, Rovalla London on laatinut hyvin kaikella kunnioituksella, on yksipuolinen. On yksipuolinen sieltä huomioon mitään havaintoja tai kysymyksiä, jotka olisivat nähtävissä hiukan aktiivisemmalla lähestymistavalla. In la junissa, in la ahnussa. Minun täytyy todeta, että meillä on erilaisia mielipiteitä. Erilaisia mielipiteitä kyllä siitä, mikä todellisuus on länsi alueella. Tarkistusten jättämisen takaraja on 7. marraskuuta kello 12 päivällä. 7. marraskuuta kello 12 siis. Keskipäivällä. Näin pääsimme nämä kolme kohtaa läpi. Meillä on vielä kohta 18. Olkaa hyvät, hyvät kollegat. Hyvin lyhyesti edustaja Bus kertoo vielä käytännössä olevista trilogeista. Oui, monsieur le président. Niin, puheenjohtaja, aivan nopeasti muutama sana kolmikantaneuvotteluista eli sijoitusten tarkastus. Olemme ihan aikataulussa, mutta muutamalle kollegalle sanoisin kuitenkin, että me emme ole päästäneet irti prioriteeteistamme, kun olemme klustereista yksi ja kaksi päässeet yhteisymmärrykseen, eli kyse on meidän tulevasta tietojen vaihtojärjestelmästämme ja yhteistyöjärjestelmästämme ulkoisissa sijoituksissa. Ja me käymme kolmikantaan sitten huomenna oikopäätä toisesta klusterista, kolmannesta klusterista, eli mikä on komission paikka, mikä on infrastruktuuri teknologian tulevaisuus. Ja tällä hetkellä voin sanoa, että hedelmällistä keskustelua on käyty ja odottelemme viimeistä neuvotteluvaihetta. Tietysti meillä on vielä muutamia avoimia kohtia, jotka ovat merkittäviä parlamentille, mutta myös neuvostolle. Ja minusta vaikuttaa siltä, että neuvottelut kuitenkin etenevät hyvinkin tehokkaasti ja tasapainoisestikin. Kiitokset äh, Euroopan unionin komissiolle tehokkaasta työstä välitysratkaisujen löytämiseksi. Kiitos myös Itävallalle puheenjohtajana. Sen kanssa teemme työtä hyvinkin tiiviisti päästäksemme sopimukseen mahdollisimman pikaisesti, koska tiedämme, että tämä aikataulu on aivan erityisen olennainen. Näin puheenjohtaja tämä tästä äh, kolmikanta tilanteesta. Paljon kiitoksia. Okei, okay, no questions. Paljon kiitoksia. Teillä ei ole edustaja Fusille mitään kysymyksiä, näin ei vaikuta olevan, joten menemme nyt kohtaan 20. Muut asiat, muita asioita ei ole. Seuraava kokous on 19.20. päivä marraskuuta. Paljon kiitoksia ja hyvää illan kaikille. Kiitos.